Cominciamo, cominciamo i nostri lavori, e li cominciamo con... No niin, nyt aloitamme. Paikalla on parlamentin puhemies herra Busek. Toivotan hänet tervetulleeksi ja kiitän siitä, että hän on täällä paikalla. Herra Busek on ollut tämänkin valiokunnan jäsenenä viiden vuoden ajan viime vaalikaudella, joten on todella... Olemme tehneet hänen kanssaan työtä paljon. Annan hänelle puheenvuoron. Hän voi kertoa tästä Euroopan energiayhteisöstä. Se on syntynyt tutkimuksen pohjalta, jossa on ollut mukana myös puheenjohtaja Delors. Mielestäni se on hyvin kiinnostava hanke. Sen autta voidaan edistää integroidumman Euroopan energiapolitiikan kehittämistä. Olkaa hyvä, puhemies. Thank you. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Niin, ihan tulee kotoisa olo. Tulee sellainen olo, kuin olisin kotona täällä IFE-valiokunnassa, koska viisi vuotta ensimmäisessä, ensimmäisen parlamenttikauteni aikana olin IFE-valiokunnan jäsen, olin läsnä miltei kaikissa kokouksissa. Sehän nyt ei ole enää mahdollista. Nyt olen parlamentin puhemiehenä ollut jo puolentoista vuoden ajan, tai siis minulla on vielä puolentoista vuotta jäljellä ja toivottavasti sen jälkeen palaan taas tänne. Kuten sanottu, tämä on minun kotivaliokuntani ja siksipä haluaisinkin sanoa asian, joka on minulle tärkeää ja Euroopan unionin kannalta tärkeää. Ja tämän asian esitän ensimmäisen kerran tässä valiokunnassa, koska aiemmin tästä asiasta on puhuttu ainoastaan epävirallisesti ilman sen syvällisempiä selityksiä. Kyse on poliittisesta ajatuksesta, poliittisesta energiayhteisömme rakentamisesta ja eteenpäin viemisestä – ilman sen yksityiskohtaisempia kriteerejä, yks, detaljeja. Ja nyt tulinkin tänne keskustelemaan kanssanne detaljeista, siitä mitä te olette mieltä tästä projektista. Onko tällainen ö, energiayhteisö mielestäni hyvä asia? Ja kuten tiedätte, ehty sopimus on rauennut. Hiili- ja teräsyhteisöä ei enää ole. Mutta mielestäni on tärkeää perustaa jokin sen kaltainen energiayhteisö. Vähän ehkä samanlainen kuin hiili- ja teräsyhteisö. Ehtyhän syntyi iso isiemme mielessä. He keksivät, että keksitään, luodaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sellaista ei ollut koskaan aiemmin Euroopassa tapahtunut. No nyt minun mielestäni on suorastaan välttämätöntä käsitellä kokonaisuutena energiakysymystä, öljyä, kaasua, tutkimusta, innovaatioita – Edelleenkin meillä on ydin atomienergiayhteisö, joka tekee atomienergiatutkimusta, ja se on avuksi meille kaikille. Euroopan komissio, kuten tiedämme, tekee paljon. Komissaari Ettinger on sanonut, että ensimmäinen prioriteetti on on se, että täytäntöön pannaan olemassa olevia säädöksiä. Jopa ensimmäistä energiapakettia ei ole vielä täytäntöön pantu. Meillä on paljon ongelmia siinä, miltä kolmannen yhteisön paketin tulisi näyttää. Emme ole vielä löytäneet yhteisymmärrystä asiasta. Ja komissio aikoo myös lanseerata uuden paketin 2020-strategiaan energiaa infrastruktuuriksi ydinjätteestä, energiatehokkuudesta. Siihen liittyy paljon erilaista toimintaa ja direktiivejä. Mehän muistamme kaasu, kaasun huoltovarmuusasetuksen siitä tullaan äänestämään kahden kuukauden kuluttua täysistunnossa. Siitähän äänestettiin tässä valiokunnassa jo muutama kuukausi sitten. Mutta jälleen kerran pitää todeta, että meillä on Euroopan unionissa rajallinen määrä energiaresursseja. Ja muilta maailmankolkilta kilpailu vain lisääntyy. Kaikki haluavat päästä käsiksi samoihin resursseihin, jotka vain vähenevät tulevaisuudessa. Ja toiseksi on todettava, että tätä nykyä tarvitsemme tällaisia eurooppalaisia puolesta puhujia, eurooppalaisia toimijoita, ei kansallisia sellaisia, koska kansallisesti ei olla riittävän vahvoja, jos ajatellaan globaalia mittakaavaa. Jos ajatellaan vaikka, että minkä kokoinen me olemme Kiinaan, Intian tai Brasiliaan verrattuna. Joten meidän kansallisilla toimijoillamme olisi yksin ongelmia. Meidän täytyy yhdessä ylittää nämä ongelmat. Ja meidän täytyy myös kamppailla energiakysymysten parissa Euroopan ulko, unionin ulkopuolella kansalaiset eivät välttämättä ymmärrä geopoliittisia ö, yksityiskohtia, mutta kyllä sen ymmärtävät, jos öljy- ja kaasuhanat suljetaan. Öljy- ja kaasuhanat, jotka jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta. Ja tietenkin meidän täytyy myös pyrkiä vahvistamaan yhteistyötä, monipuolistamaan energialähteitä, täytyy ottaa käyttöön uudistuvia energialähteitä, ydinenergia on tärkeää, tuulivoima, vesivoima, energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Kaikki tämä on tärkeää. Ja kaikkea tätä varten tarvitaan tutkimusta, jota meillä ei ole riittävästi. Meillä on vain vähän yhteisiä tutkimusvaroja ja innovaatioon tarkoitettavia varoja. Tarvitsemme ehkäpä suuremman yhteisen rahaston, jotta voimme kehittää yhteistä tutkimusta, yhteistä innovaatiota ja teknologiaa. ja yhteistä teknologian kehitystä. Ja tietenkin energia-alan yhteenliittymät ovat äärimmäisen tärkeitä, jos halutaan kehittää yhteisiä energiamarkkinoita. Ja miten, miten voimme käytännössä aloittaa tämän työn? Meillä on kolme ehdotusta. Ensinnäkin yhteistyö olemassa olevien energiaverkostojen kanssa, siis yhteenliittymät, sitten yhteinen energiarahasto uusien teknologioiden rahoittamiseksi jäsenvaltioiden kanssa, ja mutta meillä ei valitettavasti ole vielä tätä varten riittävästi rahoitusta. Kolmas vaihtoehto on kaasun hankinta ryhmien tai konsernien perustaminen. Mitä tämä kolmas tarkoittaa? Eli nämä yhteiset hankintaryhmät. Jotta voisimme tehokkaasti käyttää energialähteitä sen sijaan, että meillä olisi 27 erillistä energianhankintayksikköä jotka toimisivat kaasun tuottajien kanssa. Tämä voisi perustua olemassa olevaan EUn lainsäädäntöön ja me voisimme tehdä tällaisia hankintasopimuksia ulkoisten tuottajien kanssa. Ja tietenkin myös kaasua ja öljyä tulisi jakaa jäsenvaltioiden kesken. Varastointi ja kuljetusinfrastruktuuria tulisi voida käyttää yhdessä niin, että meillä olisi yhteiset var, kaasuvarastot ja öljyvarastot. Oikeudellisia ongelmia saattaa tietysti ilmetä, mutta eivät ne loppujen lopuksi niin vakavia ole, jos me todellakin luemme Lissabonin perustamissopimusta. Siinähän puhutaan solidaarisuudesta energian saralla. Tämä on aivan uusi lähestymistapa energia-asioihin. Energia on aivan erityistapaus Lissabonin sopimuksessa. tulisi myös lähteä siitä, että minkä ratkaisun omaksummekin, niin Euroopan energiayhteisön täytyy sallia kaikkien jäsenvaltioiden liittyä siihen, kun ovat valmiita. Voihan olla niin, että on tarpeen aloittaa pienemmän jäsenvaltioiden ryhmän parissa. Aina täytyy ottaa huomioon tällainen mahdollisuus. Ehkä olisi oli toki parasta, jos kaikki liittyisivät heti kättelyssä mukaan, mutta jos se ei ole mahdollista, niin ehkäpä sitten hyvä ratkaisu olisi se, että ainakin yhdeksän jäsenvaltiota osallistuisivat heti kättelyssä. Se olisi yksi ratkaisu. Ja meillä on kolme tärkeää etua. Kolme tärkeää etua minun mielestäni. Ensinnäkin mittakaavaetu. Mittakaavaetu. Minä juuri tulin Kiinasta muutama päivä sitten ja kyllä oli helppo nähdä Kiinassa, mitä mittakaavaetu tarkoittaa. Ja me voimme kyllä saavuttaa aivan saman Euroopan unionissa. Mekin voimme saada mittakaavaetua, jos toimimme yhdessä ja toimimme yhtenä rintamana energiakysymyksissä. Meillähän on puoli miljardia asukasta Euroopan unionissa. Tämä on maailman suurin talous. Me olemme jopa parempi kuin Kiina siinä mielessä. Sisäisesti, tämä on toinen seikka, sisäisesti tämä saattaisi auttaa jäsenvaltioita investoimaan suurin energiaverkkoihin ja infrastruktuureihin, kun halutaan luoda energia-sisämarkkinat. Ja tällä tavalla voitaisiin luoda myös enemmän oikeudellista varmuutta energiaa yrityksillemme pitkällä tähtäyksellä ja suuressa mittakaavassa, suurilla markkinoilla. Yritykset saisivat hyvänlaisia kimmokkeita tehdä pitkäaikaisia investointeja ja tällä tavalla ehkäpä saataisiin myös varoja tehdä tutkimusta Euroopan tasolla niin, että voisimme globaalisti olla kilpailukykyisiä. Sitten vihreät teknologiat, uudistuvat energialähteet, energiatehokkuus, energian säästäminen. Myös ydinenergia. Meillähän on yhteisön atomienergiatutkimusta. Ja sitten tämä kolmas seikka, johon halusin viittaa, tämän aloitteen luomat mittakaavaedut kyllä tekevät meistä voimallisen kauppablogin. Ja tämä puolestaan voi mahdollistaa sen, että voimme neuvotella yhdessä yhteisistä öljyn ja kaasun hankinnoista. Voisimme myös toteuttaa muita neuvotteluita. Ja tällä tavalla voisimme ehkäpä saada halvempaa energiaa. Tämä olisi erittäin hyvä etu meidän taloudemme kilpailukyvylle. Tämän lisäksi muutamia huomioita, jotka liittyvät EUn ja Kiinan välisiin suhteisiin – jos haluatte, niin voin keskustelujemme loppuun vielä niistä hiukan puhua, koska minä haluaisin mielelläni sekoittaa tämän aiheen, sanoo puhuja, tähän pääkeskusteluaiheeseen, joka on siis Euroopan energiayhteisö. Mutta olisi varmasti kiintoisaa myös puhua hiukan siitä, että miltä meidän yhteytemme ja yhteistyömme Kiinan ja USA kanssa näyttää. Minähän vierailin myös USAssa vähän aikaa sitten ja tuolloin keskustelimme myös USAn kanssa sitä, kuinka tulisi puuttua ilmastonmuutosongelmaan. 80 prosenttia ilmasto-ongelmistahan on energiaongelmia, joten ilmasto ja energia ovat asioita, joista on keskusteltava suurvaltojen kanssa ja siitä, miten teemme yhdessä työtä tällaiset keskustelut ovat äärimmäisen tärkeitä ja jos teille sopii ja niin toivotte, niin minä voin muutaman sanan näistäkin asioista sanoa. Mutta nyt kaikkein tähän tärkeimpään asiaan, nimittäin Euroopan energiayhteisöön. Mitä mieltä olette tästä ajatuksesta ja miten voimme sen kanssa pärjäällä tulevaisuudessa? Kiitos. Grazie al Presidente per questo. Kiitoksia puhemiehelle tästä aloituspuheesta Entre valiokunnassa, jossa, jolla hän esitteli hanketta. Nyt meillä on aikaa keskustelulle. Haluaisin pyytää tiiviitä puheenvuoroja, koska puheenvuorojen pyytäjä on jo tehty paljon. Kollega Enchu ensimmäisenä. Presidente, mulțumim și domnului președinte Buzek pentru Uh, vizita care o face aici pentru expunerea dânsului. Trebuie să mărturisesc că este a doua oară când uh, uh, ascult aceste idei ale dânsului. Prima oară s-a întâmplat la Strasbourg. Nyt toista kertaa olen kuullut täällä herra Buzekia. Viime kerralla kuulin häntä huippukokouksessa. Haluaisin sanoa, että tähän projektiin liittyy paljon kysymysmerkkejä. Erityisesti pohdimme sitä, voivatko Euroopan unionin jäsenvaltiot ymmärtää, että ainoastaan todellisen solidaarisuuden kautta voidaan ratkaista tämä elintärkeä tarve, joka liittyy mm, nykyyhteiskunta, tulevaisuuden yhteiskuntaan. Puhun tietenkin energiasta tässä. En ole aivan varmaa, ovatko jäsenvaltiot sen ymmärtäneet, koska tässä raha aina ratkaisee. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta kansalaisten etu vetäisi pisimmän korren. Kuinka sitten ratkaisemme suurten energia-alan monikansallisten yritysten ongelman? Tulevatko nekin ymmärtämään, että tarvitaan solidaarisuutta vai ryhtyvätkö ne yhteisen rintaa maan kansalaisia vastaan? Me edustamme täällä kansalaisia. Meidän on huolehdittava kaikkien hyvinvoinnista. Nyt kriisin aikoina tarvitsemme välineitä yhteiskuntamme varten. Toinen kysymys. Kuinka tulemme suojelemaan kansalaisia ja kuluttajia, jos joka päivä, joku päivä meillä on yhteiset energiamarkkinat ja yhteiset energiahinnat, vaikka mm, taso ja suojelutaso eri maissa vaihtelee. kannustimien kautta. Tämä ajatus yhteisistä markkinoista on oikein kaunis ajatus. Se tuo riippumattomuutta. Voimme tehdä yhteisiä investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, mutta meidän on oltava realistisia ja ymmärrettävä, että niin kauan kun olemme riippuvaisia massiivisesta tuonnista, on olemassa jäseniä, jäsenvaltioita, jotka ovat hyvin riippuvaisia energiassaan ja ja niin, me, me tarvitsemme paljon solidaarisuutta, subsidiariteetista on luovuttava. Täällä on todella paljon puheenvuoroja, joten puhemies, ehdotan, että otetaan ensin viisi kysymystä ja sitten voitte vastata ja sitten menemme eteenpäin. Well, well, well, okay. Eh, Bacitis, prego. Seuraavana Bacitis. Ačiū, gerimo pirmininkė, gerimas prezidentė. Iš tikrųjų. Kiitos, puheenjohtaja, puhemies. Tänään kukaan ei epäile sitä, että eurooppalaista energiapolitiikkaa tulisi koordinoida enemmän. Me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä ja näiden sääntöjen tulisi olla sitovia kaikissa jäsenmaissa. Meillä on hyvin paljon toiveita, mutta meidän täytyisi saada aikaiseksi yhteinen kanta, kun neuvottelemme kumppaneidemme kanssa. Meidän pitäisi pystyä myös hankkimaan energiaa koordinoidusti On monia hyviä tavoitteita ja monia toiveita, mutta tänä päivänä minua kuitenkin hieman epäilyttää se, että ensimmäisessä vaiheessa energiayhteisössä on ainoastaan yhdeksän jäsenvaltiota ja sitten muut jäsenvaltiot voivat liittyä vasta, kun ne ovat siihen valmiita. Me tarvitsemme enemmän solidarisuutta. Ja minua epäilyttää nyt hieman, että tässä syntyy jälleen kahden eri nopeuden Eurooppa. Ensin on tällainen parhaiden valtioiden klubi ja sitten tulemat muut jäsenmaat. Ja niillä ei tule olemaan samoja mahdollisuuksia. Meidän täytyisi olla solidaarisempia. Ja ne, jotka ovat taloudellisesti heikommassa asemassa, kuten esimerkiksi Baltian maat, tulevat kärsimään tästä, koska niillä ei ole rahoituksellisia ja rakenteellisia mahdollisuuksia liittyä energiayhteisöön. Siksi meidän täytyisi antaa selkeitä vastauksia siitä, miltä tämä energiayhteisö tulee näyttämään. Ja meidän täytyy, meidän ei täysin jakaa Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia sitten Rybi. Kiitoksia. Kiitos puhemies Busek, koska hän on aivan oikein havainnut, että tässä on yksinkertaisesti kysymys siitä, että Euroopan täytyy olla riippumaton, mitä energiapolitiikkaan tulee ja totta kai sen täytyisi olla myös esimerkkinä maailmanlaajuisesti. Kuten sopimusten kanssa, niin toki nytkin puhumme sopimusten rahoituksesta. Ja yksi tärkeä kohta voisi olla, että käytämme näitä CO2-huutokaupasta jääneitä varoja. Tätä kautta voisimme ehkä rahoittaa sopimusta, koska nämä varathan liittyvät myös fossiilisen energiaan ja tätä kautta me voisimme myös sitä tehokkaammin käyttää. Ja varmasti myös lupa menettää menettelyitä täytyisi tarkastella verkostojen yhteydessä ja tässä täytyisi saada nämä kysymykset Euroopan tasolla niin, että me saisimme aikaiseksi puitteet, jo, jo, joissa me sitten voisimme toimia. Ja ehkä kaikkien tärkein kohta on se, että koska on olemassa vielä Euratom-sopimus, niin me tarvitsemme toisen pilarin, joka takaa sen, että ei ainoastaan Euratom yksipuolisesti saa tukea Euroopan tasolla, vaan että kaikki muutkin energiamuodot että otetaan huomioon niitä kohdellaan tasavertaisesti. Eli että meillä olisi rahoitusmahdollisuuksia ja toisaalta mm, saattaa käydä kuitenkin niin, että voimme käyttää Euratomia hyväksi myös tässä yhteydessä. Siksi tämä onkin hyvä ajatus ja toivottavasti täällä valiokunnassa sitä voitaisiin kehittää myös tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie. La parola Madame Crustet. Kiitoksia sitten äh, Rova Grostet. Euh. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies siitä, että olette tulleet äh, viettämään aikaanne meidän kanssamme tästä näin tärkeästä asiasta puhuen. Tässä on kaksi tärkeää asiaa, jotka jakavat eurooppalaiset ensinnäkin energialähteiden valinta ja markkinoiden sääntely. Euroopan euro, energiayhteisöhanke, onko se tässä vain harras toive? Meidän on korostettava sähkön hinnan nousu ongelmaa kuinka nämä kuluttajat, olkoon he sitten yksityishenkilöitä tai teollisuuden edustajia, voivat hyväksyä yhtenäisen, yhtenäisten markkinoiden yhteisen perustamisen, mikäli energian hinnan nousu edelleen jatkuu ja jos hinnan äh, heilahtelut ovat edelleen niin merkittäviä. Tähän liittyy myös äh, energi- energiasekoitusongelma. Kuinka voimme eri jäsenvaltioiden kansalaisille ja niillekin, jotka ovat valinneet ydinenergian tai jotka hyödyntävät muita lähteitä, kuten esimerkiksi vesienergiaa, kuinka heille voidaan selittää, että he tulevat maksamaan korkeaa hintaa sähköstä, sähköstä, joka on tuotettu kaasulla ja hiilellä, kun he ajattelivat, että he ovat tästä ongelmasta päässeet kuin pälkähästä. Edelleen samaan suuntaan kun ajatellaan kansainvälisiä energiayhtiöitä, ja eikö niiltä ristetä toimivaltuudet, kuinka voidaan perustaa sellaisia äh, konserneja, jotka tulevat olemaan tämän yhteisen jäsen, ja nämä ovat varmaankin vielä avoimia kysymyksiä. Puhemies, haluan sanoa, että olen valmis tietenkin tukemaan teitä tässä kunnianhimoisessa äh, pyrkimyksessänne. Kiitoksia sitten Rova Karvalia. Thank you very much. Thanks. Kiitoksia kovasti, kiitoksia puhemies. Olen iloinen tästä energia-aloitteesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. EUlla on jo energia- ja ilmastostrategiapaketti. Tuohon aikaan meillä ei vielä perussopimuksessa mainittu energia-asioita, mutta nyt kun siitä huolimatta me onnistuimme eh, saamaan strategian, jonka kaikki jäsenvaltiot hyväksyivät. Kysymykseni kuuluu, että miten tämä eh, olemassa oleva strategia, ja meillähän on myös paljon eh, lainsäädäntöä, miten se tullaan sisällyttämään tähän energiayhteisöaloitteeseen. Ja voisitteko hiukan täsmentää, että mitkä, millaisia etuja liittyisi siihen, että vain osa jäsenvaltioista lähtisivät heti alusta mukaan. Tehän sanoitte, että vain ne jäsenvaltiot, jotka ovat valmiita, lähtisivät. Voisitteko selittää hiukan enemmän, että mitä tämä olla valmis käsite tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että ne, jotka haluavat, niin osallistuvat ähm, energia- ja ilmastostrategiaan? Kolmanneksi, oletteko jo keskustellut näiden alo- aloitteiden oikeudellisesta perustasta? On kaksi seikkaa nimittäin, jotka ovat mielestäni hyvin myönteisiä asioita. Yksi on rahoitus. Jos tällä tavalla Eurooppa ja jäsenvaltiot voivat saada enemmän rahoitusta SET-suunnitelmaa varten ja niitä infrastruktuureja varten, joita täytyy uudistaa ja rakentaa, niin sehän olisi hyvä. Ja toiseksi, toinen asia, joka on tärkeä, jos tämä kaikki on omiaan parantamaan Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Nämä ovat kaksi erittäin tärkeää aihetta, jotka tekin mainitsitte. Ehkäpä nämä, nämä voisi jollain tavalla ympätä teidän aloitteeseenne. The first question is how the existing strategy... Niin, ensimmäinen kysymys kuuluu, että miten olemassa oleva strategia sisällytetään teidän aloitteeseenne, koska meillähän on suuri joukko direktiivejä, tiedonantoja, tavoitteita, kokonainen paketti energia- ja ilmastonmuutosta varten. Il collega Jadot eh, conclude questa prima... Sitten kollega Jadot päättää tämän ensimmäisen kysymyskierroksen ja puhemies voi sitten vastata. Jadot, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra puhemies, on suuri kunnia saada teidät tänne kokoukseemme. Tämä on aika erityistä. Haluaisin äh, tietää, missä ominaisuudessa olette täällä? Oletteko täällä Euroopan parlamentin puhemiehenä vai oletteko te täällä äh, tämän äh, Notre Europe-järjestön hallinnon, hallintoneuvoston jäsenenä, joka hallinnoi tätä asiaa? Olisi tärkeää, että täsmentäisitte asiaa. Edelleen olisi tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeää on kerätä varoja tutkimusta varten ja vaikka niitä lisättäisiin, niitä on liian vähän, niin on tärkeää, että tutkimusta ja kehitystä varten saisimme kerättyä riittävästi varoja Euroopan tasolla. Olen aivan yhtä mieltä tästä ja tiedätte, kuinka, tär- kuinka vaikea on saada julkista rahaa käyttöön nykytilanteessa. Tässä olen vähän eri mieltä kanssanne, koska sanotte, että meidän pitäisi tukea kaiken tyyppistä energiaa, öljyä, ydinenergiaa, uudistuvia energialähteitä, energiasäästöä. Että tarvitaan hyvin laaja skaala. Yleensä kun varoja on vähän ja resursseja on vähän, pyritään hakemaan prioriteetteja. Haluaisin antaa tästä yhden esimerkin lopuksi. ITER-asiassa, josta puhumme myöhemmin tänään iltapäivällä Euroopan unionin osuus on kolminkertaistumassa. 2,7 ollaan menossa 5,3 ja tämä koskee ainoastaan tuotantokustannuksia. Mikäli ITER-neuvoston pyyntö, jonka mukaan se pyytää yli miljardin euron 2012-2013, jos se toteutuu, se on yli kaksi kertaa enemmän kuin mitä annetaan uudistuville energialähteille. Onko niin, että tässä teidän hankkeessa on ajatuksena se, että on pysäytettävä massiiviset investoinnit äh, tiettyihin energialähteisiin ja pitäisi taas painottaa tilannetta ja äh, säästettävä energiaa ja panostettava äh, tulevaisuuden energialähteisiin, joita ovat uudistuvat energialähteet. Kiitoksia. Presidente Sitten annan puheenvuoron puhemiehelle ennen kuin jatkamme kysymyksiä kaikki eivät ole paikalla aluksi, siksi haluaisin kiittää siitä, että tämä hanke on tuotu tänne meidän valiokuntamme tiedoksemme. Minusta se osoittaa suurta herkkyyttä ja tilannetajua puhemieheltä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä kaikkia huomioistanne. Enhän tietenkään voi vastata kaikkiin kysymyksiin ja huomioihin nyt, tässä ja nyt. Kuten sanoin, niin tämä on vasta alku pidemmälle keskustelulle. Tässähän on vähän samanlainen eh, tilanne kuin mitä tapahtui 80-luvulla viime vuosisadalla, kun puhuttiin yhtenäismarkkinoista. Aloimme vakavasti ajatella ja pohtia yhtenäismarkkinoita, sisämarkkinoita 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa. Ja tuolloin koko tämä koko näistä yhtenäismarkkinoista tuli todellakin Euroopan unionin sisämarkkinat. Jacques Delorshan oli tuolloin Euroopan komission puheenjohtajana ja hän alkoi tämän työn, aloitti tämän työn. Ehkäpä tässä on nyt samankaltaisuuksia tähän tilanteeseen verrattuna. Esititte hyvin konkreettisia kysymyksiä ja mieluusti vastaan osaan niistä, ainakin, ainakin osaan niistä erikseen, jotta voin antaa täsmällisen vastauksen. Mutta käydäänpä nyt läpi näistä tärkeimpiä. Ensinnäkin taloudelliset kysymykset ja kansalaiset, mitä kansalaiset tarvitsevat ja odottavat. Kollegamme Engio esitti kysymyksen tähän liittyen. Tietenkin mittakaava eduthan ovat merkittävät. Olemme ö, tietoisia siitä, että mitä suurempi mittakaava, sen enemmän voimme tehdä ja sen, sen paremmin voimme ö, pienentää hintoja sen sijaan, että ne nousa, nousisivat. Eli tältä kantilta katsottuna vastauksen tulisi olla sellainen, että meidän on syytä kyllä odottaa ihan hyviä tuloksia. Ja jos ajattelemme kuluttajiamme, joilla ei tällä hetkellä ole huoltovarmuutta, täydellistä huoltovarmuutta, ainakaan kaikissa jäsenvaltioissa, niin kyllä on tärkeää lähteä tähän suuntaan. Tarvitsemme hyvin toimivat sisämarkkinat. Se on vastaus teidän kysymykseenne, koska meillä on paljon ongelmia tällä hetkellä, nimenomaan täytäntöönpanon tasolla, toisen ja kolmannen energiapaketin täytäntöönpanon saralla. Ja mitä tulee näihin integroituihin ja älykkäisiin verkkoihin, nekin varmasti olisivat omiaan auttamaan meitä. Sitten hinnoista. Grostet esitti kysymyksen hinnoista. Eihän tämä tarkoita sitä, että hinnat tulevat olemaan samat, koska markkinat ovat avoimet. Meillä on nyt sisämarkkinat, joissa on paljon hyödykkeitä, eivätkä hinnat ole samat, mutta on mahdollista käsitellä niitä ongelmia, jotka liittyvät energiakenttään, niitä voidaan käsitellä yhdessä. Minun mielestäni kaikkein tärkein kysymys on se, että meillä on yhteiset varat, joita voimme käyttää teknologiaan, koska hinnatkin ovat riippuvaisia teknologiasta. Jos voimme esimerkiksi kehittää laajemmin ydinvoimaa ja toteuttaa sitä, ja maat lähtevät yhdessä käsittelemään tätä ongelmaa, niin hintakin on alhaisempi. Muissa tapauksissa voimme kehittää tuuli- tai aurinkovoimaa. Ja voimme myös vaihtaa saavutuksiamme teknologian kentällä. Ja voimme yhdessä käyttää rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, samoin kuin innovaatioihin. Tämä on ikään kuin seuraava vaihe sen jälkeen, kun olemme toteuttaneet e- Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin. Ja kun meillä on kahdeksas tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma, sehän alkaa ihan tässä muutaman vuoden kuluttua. Ja jos me menemme vielä pidemmälle, niin olen aivan varma siitä, että voimme käyttää rahaa tehokkaamminkin näihin asioihin. Ja sitten edustaja Butsetisin esittämään kysymykseen. Yhteiset neuvottelukannat oli aiheena. Ja epäilitte sitä, että vain yhdeksän jäsenvaltiota osallistuisi tähän alussa. No, eihän se minustakaan hyvä vaihtoehto olisi. Minä vain sanon, että se on vähimmäismäärä. Yhdeksän maata on vähimmäismäärä tälle tielle, mutta ei tämä ole mielestäni hyvä vaihtoehto. Olisi hyvä, jos me kaikki voisimme lähteä mukaan tähän aloitteeseen. Kysyin jo, että mitä tämä tarkoittaa oikeudellisten optioiden kantilta. Aina, niitä on ainakin neljä. Me voimme tietenkin muuttaa Lissabonin sopimusta. Lissabonin sopimuksen muuttaminen olisi vaikeaa. Emme voi edes kuvitella, miten hankalaa se olisi. Joten ehkäpä tämä ratkaisu kannattaa unohtaa. Toinen ratkaisu. Vahvistettu yhteistyö. Paras tapa Lissabonin perussopimuksen pohjalta olisi se, että kaikki jäsenvaltiot haluaisivat lähteä vahvistettuun yhteistyöhön – ja loisivat yhdessä Euroopan energiayhteisön, joka saisi myös laajan poliittisen tuen taakseen. Ainakin yhdeksän jäsenvaltiota tarvittaisiin, mutta se ei olisi minusta hyvä vaihtoehto. 27 olisi paras, eli vahvistettu yhteistyö ja 27 jäsenvaltiota. Voisimme myös hyväksyä pitkällä meneviäkin vaihtoehtoja Lissabonin sopimuksen perusteella niin, että todella noudattaisimme perussopimusta. Voisimme aloittaa uuden energiaan liittyvän yhteistyön. Mutta tästä on tärkeää keskustella lakimiesten juristien kanssa, että onko sellainen mahdollista olemassa olevan perussopimuksen pohjalta. Ja voisimme ottaa käyttöön myös tällaisia ad hoc-järjestelmiä siirtymäajan lyhyemmän aikajänteen vaatimattomampia aloitteita. Tietysti täällä jo esittiin kysymys siitä, että millä aloilla tällaista voisi tapahtua. No, tämä olisi yksi vaihtoehto, eli että lähtisimme etenemään muutamalla alalla, ei kaiken kokonaisvaltaisesti. Mutta kuten sanottu, tämä oli vasta tämän keskustelun alku, lähtölaukaus, ja minä tulen vastaamaan myöhemmin kirjallisestikin teidän kysymyksiinne. Ehkäpä vielä vastaisin kollega Ryybihin kysymyksiin ja huomioihin. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen ja tuottaminen tehokkaammalla tavalla. No onhan se, se on erittäin tärkeä asia, erityisesti teidän maassanne. Siis erityisesti teidän maassanne tämä onneksi ei ole suuri ongelma, koska teillä on vähemmän fossiilisia polttoaineita, öö, mutta on myös sellaisia maita, joissa käytetään enemmän fossiilisia polttoaineita, ja sellaisetkin maat, joissa ei käytetä, ovat huolissaan niistä ilmastokysymysten vuoksi. Ja kuten sanoitte, on, on otettava huomioon kaikki mahdolliset optiot, joita EUlla on käytössään. Myös Euroatom on erittäin hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä tutkimuksen alalla. Sitten edustaja Grosteit esitti kysymyksen resursseista, joka on yksi ongelma, ja markkinoiden sääntelystä, joka on toinen ongelma. On ihan totta. Markkinoiden, markkinoiden sääntely on asia, eh, jota ehkä tarvitaan. Tarvitaan poliittista eh, tahtoa. Jos jäsenvaltiot komission ja parlamentin tuella eh, haluaisivat säätää yhteismarkkinoiden säädöksistä, jotka liittyisivät energian saatavuuteen. Yksi mahdollisuus olisi hintojen alentaminen. Minä tässä jo mainitsin nämä mittakaavaerot aiemmin. Kysyitte myös, että miten kaikille jäsenvaltioille valtioille voi perustella, että kannattaa lähteä tähän suuntaan. No meillähän on kolme tärkeää mahdollisuutta – Ensinnäkin meidän täytyy vahvistaa yhteistyötämme energiaverkostojen alalla, koska kaikki ymmärtävät, että yhteiset energiaverkostot ovat hyvä asia. Myös yhteinen energiarahasto tutkimusta varten. Se varmasti olisi kiinnostava asia monien jäsenvaltioiden, kaikkien jäsenvaltioiden kannalta. Ja sitten oli tämä kysymys kaasun ja öljyn hankintaryhmistä. Tämä on ehkä kaikkein hankalin kysymys meille kaikille. Olemmeko me valmiita tällaiseen vaihtoehtoon? Koska tällä hetkellä me vain keskustelemme näistä ongelmista ihan erillisenä asiana. Eli olisiko mahdollista keskustella kaikista näistä ongelmista myös naapureidemme kanssa, tuottajien kanssa, niin että Euroopan unioni yhtenä kokonaisuutena keskustelisi öljyn ja kaasun tuottajien kanssa. Se olisi edistystä, jos näin voisimme tehdä, mutta en ole varma. Uskon kuitenkin, että siitä olisi apua meille kaikille. Kavaljo, edustaja Kavaljo esitti kysymyksen tästä olemassa olevasta strategiasta ja siitä kaikesta, mitä olemme kehittelleet tähän saakka. No totta kai, kaikki tämä ö, mallaa Euroopan energiayhteisön kanssa. Mehän yritämme tässä kehitellä yhteisiä markkinoita. Olen kyllä tietoinen siitä, että mahdollisimman monen jäsenvaltion pitäisi lähteä mukaan. Meillähän on useita vaihtoehtoja, kuten jo sanoin. Eli ensimmäinen vaihtoehto on suljettava pois, nimittäin Lissabonin sopimuksen muuttaminen, mutta kaikki kolme muuta ovat mahdollisia ja jokin niistä täytyisi ottaa käyttöön. Sitten rahoittaminen. Puhuttiinpa sitten infrastruktuurin tai tutkimuksen rahoittamisesta, niin rahoittaminen on tärkeää. Ja yhdessä se on aina helpompaa. Energiateollisuuden kilpailukyky on niin ikään tärkeä asia globaalilla tavalla, koska meidän täytyy olla kilpailukykyisiä eh, koko maailman tasolla ja ainoastaan Euroopan unionin sisällä. Joten senkin vuoksi olisi erittäin tärkeää, että voisimme tehdä yhteistyötä Euroopassa, jotta voisimme olla kilpailukykyisempiä globaalilla tasolla. Tässäpä tulikin vastatuksi kaikkiin teidän viiteen kysymykseen. Ja sitten vielä painopisteestä esitettiin kysymys. Ei tässä ole kysymys vielä valinnoista. Minä vain mainitsin muutamia ehdotuksia. Ei tässä vielä mitään valintoja ole tehty. Jotkut ehdotukset ehkä ovat sopivampia kaikille jäsenvaltioille, kuten energian säästäminen, energiatehokkuus, loppukäyttäjän tehokkuus, uudistuvat energialähteet, koska me tiedämme, että nämä kaikki ovat kaikille jäsenvaltioille tärkeitä asioita. Voidaan myös todeta, että uudet teknologiat, kuten hiilen talteenottaminen ja varastointi, Euroopan unionissahan kaavaillaan, että rahoitettaisiin 12 tällaista installaatiota. Eli me olemme jo aloittaneet jo tietyillä alueilla ihan syvällisenkin jo yhteistyön. Mutta ihan kaikki ei ole välttämättä mahdollista. Ja tarvitaan poliittista sysäystä, poliittista tukea, jotta nämä kaikki toimet voitaisiin viedä eteenpäin. Kaikki nämä olisivat ener- hyödyllisiä energiayhteisölle. Ja loppujen lopuksi hyödyttäisivät niin eurooppalaisia markkinoita kuin Euroopan kansalaisiakin. Ajattelen tässä energian hintoja ja huoltovarmuutta ja myös ympäristön suojelua. Huoltovarmuus ja hinnat, kaikki nämä kolme ovat tärkeitä. Tältä kantilta kyllä energiayhteisö olisi hyvä vaihtoehto. Tässä oliko tultavasti kaikki, mutta hyvät kollegat, toistan. Tulen vielä pohtimaan kaikkia teidän kysymyksiänne ja annan teille myöhemmin kirjallisestikin vastauksia, jos nyt jäin, ne jäivät uupumaan, koska tämä on todellakin keskustelu, joka vasta on alussaan. Sitten otetaan lisää kysymyksiä. Grazie. Perché abbiamo ancora nove domande. Nove... No niin, minulla on vielä täällä yhdeksän puheenvuoropyyntöjä, joten pyydän, että kollegat esittävät hyvin tiiviitä kysymyksiä. Claude Turmes. Uh, President Buzek, with all this very... Puhemies, uh, kaikilla kunnioituksella tämä nyt on aika sekavaa, koska minä en nyt tiedä, mikä teidän toimeksiantonne on. Kuka nyt tässä periaatteessa on antanut teille toimeksiannon edistää tätä kysymystä, eli hieman taustavaloitusta. Ja sitten olen käsitellyt sisämarkkinakysymyksiä, energiatehokkuutta ja myös uusiutuvia energiamuotoja ja kaasukysymyksiä ja kaikkia näiden lainsäädäntöä, niin rehellisesti sanottuna meillä on hyvin paljon lainsäädäntöä ja hyvin paljon mahdollisuuksia. Jos me haluamme toimia tehokkaasti, näin voimme tietysti tehdä. Meillä on 10 tai 12 eri lainsäädäntöä, jonka avulla voimme toimia uusiutuvien energiamuotojen suhteen, muun muassa sisämarkkinoilla merkinnät. Me olemme juuri saaneet kolmannen paketin päätökseen ja myös kaasun huoltovarmuuskysymys on saatettu päätökseen. Ja ennen kuin me nyt keksin tämmöisiä uusia suuria ajatuksia, niin meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy katsoa, miten tämä ajatus miten se sopii tähän lainsäädäntöviidakkoon Euroopan unionissa? Teille, teitä varmasti kiinnostaa tämä alkuperäinen ö, raportti, joka tässä on taustalla. Olen hieman yllättynyt, herra Busek, annatte lausuntoja, jotka eivät käy ilmi tästä raportista lainkaan, jotka ovat pohjana tälle kaikelle. Joten meidän täytyisi todellakin olla tarkkoja ja toimia strategisella tavalla, koska muuten mm, niin, mitä tämä nyt englanniksi sanotaan, että heitetään nyt sitten lapsi kylpyveden mukana? Angela Niebler. Kiitoksia sitten Angela Niebler. Vorsitzende, ähm, Anmerkungen von meiner Seite. Kiitos. Mielestäni on hyvä, herra puhemies, että olette tulleet tänne kertomaan uusista ajatuksistanne. Tämä on hyvä, että Euroopan parlamentissa tällaisia aloitteita tehdään ja te tulitte nyt tänne valiokuntaan esittämään omia ajatuksianne ja keskustelemaan meidän kanssamme. Olette avoin huomioille ja ehdotuksille ja siksi mielestäni on hyvä, että olette tällaisen aloitteen tehneet. Se vahvistaa meitä Euroopan parlamenttina. Minulla tietysti on kysymyksiä. Tiedän, meillä on kiire, mutta ehkä mm, yksi kysymys. Totta kai voin sen kirjallisestikin jättää myöhemmin, mutta olin hieman yllättynyt siitä, että kun täällä puhutaan öljystä ja kaasusta, niin tuetaan niiden ostamista. No siis miten tämä kaikki oikein käytännössä toimii? Eli siis teollisuushan on hyvin organisoitua, myös rajat ylittävästi. Ja jos tässä on jotain taloudellisia etuja, että perustetaan tällainen suurempi yhteisö, niin kysyn vaan, että mikä tässä nyt on poliittisesti taustalla ja mitä puitteita tarvitaan, koska oikeastaan tämä pitäisi jättää markkinoiden säädeltäväksi, eikä säännellä sitä tällä tavalla. Ehkä te voisitte ottaa tämän kysymyksenkin vielä mukaan tähän kysymysluetteloon. Grazie, kollego Di. Kiitoksia sitten eh, kollega Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puhemies. Minulla on ilo nähdä teidät siellä. Minusta on ihan hienoa, että teette politiikkaa. En tarkoita, että kun johdatte eh, parlamenttia, jotenkin ikävystyy sitten, mutta näen, että olette onnellinen mies tuossa tuolla paikalla, ne niin olen iloinen siitä. Olen yhtä mieltä tavoitteista, mutta haluaisin esittää tai kiinnittää huomionne sanaan yhteisö. Te viittasitte teräs- ja hiili yhteisön sen sijaan, että no, tekisimme aseita, päätimme kehittää taloutta. Se oli Euroopan unionin alku. Sen jälkeen perustimme Euroopan talousliiton ja käytimme paljon aikaa, että pääsimme sanasta yhteisö sanaan unioni. Nyt meillä on juridinen henkilöllisyys e, Euroopan unioni. Nyt pohdinkin, onko tämä yhteisösana tässä ongelma. Luulen, että kansalaiset ovat tässä vähän hukassa, ehkä jotkut mepitkin, kun ajatellaan, mikä on yhteisöllinen taso, hallitusten välinen taso, sitten Euroopan ihmisointivankki, jossa jäsenvaltiot ovat No, jäseniä, sitten tiivistetty yhteisö, yhteistyö, ei tiedetä, tiedetä kuka johtaa mitä. Ja minäkin pohdin nyt todella tätä sanaa yhteisö, kun Lissabonin sopimuksen myötä on mahdollista, että jäsen valtio lähtee Euroopan unionista. Mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio eroaa unionista, mutta jää tähän teidän yhteisöönne? Minua todella häiritsee tämä sana. Ja minkälaista poliittista tukea teillä on tälle aloitteellenne, joka on erittäin tärkeä aloite. Ovatko hallitusten ja valtioiden päämiehet teidän takanaan tässä aloitteessa? Grazie, la parola alla collega vicepresidente Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Podimata. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. haluaisin esittää ehkäpä hiukan optimistisemman näkemyksen. Nythän on kriisi. Ja kriisin ikeessä olemme ymmärtäneet, että tarvitsemme enemmän Eurooppaa, emme vähemmän Eurooppaa. Ja tässä mielessä meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy seistä yhdessä sellaisten hankkeiden takana, jotka yhdistävät meitä, eivätkä erota meitä. Ja siksi tämä on mielestäni äärimmäisen erinomainen aloite, tämä Euroopan energiayhteisön luominen. Ja minusta meillä on kaikki syy ja kaikki intressi tukea sitä, että toisimme kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot tämän hankkeen aloitteen taakse. Meidän tulisi sitoutua tähän hankkeeseen, lähteä tähän suuntaan niin, että voisimme välttää sellaisten linjojen luomisen, joka erottaisi valtioita toisistaan niin, että jotkut valtiot hyötyisivät mistä tahansa aloitteesta ja toiset taas eivät siitä hyötyisi. Mutta tarvitsemme tehokkaan, päivitetyn energiaverkon, modernin verkon, joka palvelisi eri energia-alueita ja ilmastoalueita, joista puhutaan 2020 strategiassa. Meillähän on useita hankkeita jo tälläkin hetkellä, mutta ne ovat kaikki hiukan tilkkutäkkimäisiä. Tarvitsemme yhtenäisen strategian. Mitä tulee verkostoihin? Meillä on useita erilaisia pilareita, mutta tässä kohtaa olisi erittäin hyvä yhdistää verkkoja päivittää, modernisoida tämänhetkisiä verkostoja, verkkoja vanhoissa uusissa jäsenvaltioissa ja viedä eteenpäin 2020 äh, strategiaa. Kuitenkin tämä kaikki edellyttää sitä, että niitä varoja, äh, joita tällä hetkellä on jo korvamerkitty energiahankkeisiin, äh, pitää lisätä. Me tarvitsemme uutta yhteneväistä strategiaa mutta voidaanko tällainen strategia toteuttaa ilman, että saamme aikaan eurooppalaisen rahaston? Tämä oli kysymykseni. Rita Thompson. Kiitoksia sitten Brita Thompson. Uh, Mr. Mrs. Chairman, and um, uh, you started your presentation stressing the need to implement the existing Puhuitte olemassa olevasta lainsäädännöstä, puhuitte esimerkiksi sisämarkkinadirektiivistä. Me olemme monissa kysymyksissä nähneet, että tämä on merkki siitä, että meillä on vielä hyvin pitkä matka energiayhteisöön. Viime kaudella me teimme päätöksiä liittyen uusiutuviin energiamuotoihin. Puhuimme COP15 ja Barroso sanoi, että meidän täytyisi olla nyt johtavassa asemassa maailmassa, mutta kuitenkin jokaisessa jäsenvaltiossa kuljettiin eri suuntaan, mitä COP15 tulee. Ja G77 oli tässä johtavassa asemassa, koska EU ei ollut yhtenäinen. Olin Kasakstanissa viime viikolla ja Kasastaan käsittelee myös yksittäisiä äh, valtioita, osavaltioita, jotka ajavat omia etujaan. Eli kysymykseni kuuluu, mitkä ovat mahdollisuutemme siinä, että me voimme saada aikaiseksi yhteiset puitteet, jossa käsitellään ulkoisia energialähteitä, kun puhutaan siis Venäjästä ja muista yhteistyömaista. Koska nyt yksittäiset jäsenvaltiot ovat solmineet hyviä yksittäisiä sopimuksia. Ja miten me pääsen tällaiseen yhteiseen energiapolitiikkaan? Ja aluksi te sanoitte, te otitte siis Kiinan esille. Mehän kilpailemme Kiinan kanssa. Esimerkiksi uraanin tuotannossa. Ranska kilpailee Kiinan kanssa, joten minä haluaisin kuulla kommenttinne myös tästä. Ja lopuksi Haluaisin tietää, mitkä ovat nämä yhdeksän jäsenvaltiota, jotka ovat aloittaneet yhteistyön. Kiitos. Eh, eh, kollega Chichester. Kiitoksia sitten kollega Chichester. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puhemies. Hyvä kollega. On suuri ilo nähdä teidät tässä valiokunnassa, teidän viime parlamentin, parlamenttikautenne valiokunnassa. Minäkin haluaisin ilmaista iloni siitä, että olette ylläpitänyt suhteitanne Euroopan energiafoorumin kanssa sen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Valitettavasti en ehtinyt kuulla esitystänne, mutta olitte, ystä- olitte niin ystävällinen, että viime, viimeksi Strasbourgissa keskustelitte kanssani tästä asiasta. Meidän kaikkien on ymmärrettävä se, mitä nyt esitetään. Ja nyt vaikuttaa siltä, että emme välttämättä ymmärrä tätä kauhean selkä, selvästi. Erityisesti mietiskelin, että mitä uutta tässä on. Ehdotatteko te täydellistä ö, uudistamista, Euroopan energiapolitiikan uudistamista, uudelleen paketoimista, uudelleen brändäystä? koska meillähän on jo suuri joukko energiapolitiikkaa, suuri määrä energiapolitiikkaa. Cloud Turmes viittasi tähän asiaan jo. Minä kyllä olen aika huolissani sellaisista ehdotuksista, että perussopimuksia uudistettaisiin, muutettaisiin. Meillähän on tällainen perussopimusväsymys Euroopan unionissa näissä yhteisöissä. Ja ei ehkä olisi viisasta yrittää aloittaa kaikkea uudestaan, koko tätä prosessia näin pian. Meillä on energiayhteisö, joka perustettiin viime parlamentin aikana. Ja se toimii hyvin Kaakkois-Euroopassa. On myös myönnettävä, että olen hiukan huolissani, kun kuulen tässä menneisyyden ääniä. Viittaan tässä komission arvovaltaisen entisen puheenjohtaja, puheenjohtajan Deloriin. Ehkä tämä on ihan brittiläinen huolenaihe, mutta huolenaihe kuitenkin. Täytyy myöntää, että aina piilee riski siinä, kun otetaan esiin uusia aloitteita – uusia globaaleja aloitteita. Siinä on sellainen riski, että keskeytämme sen, mitä nyt teemme. Ja tavallaan, kun keskustelemme uusista aloitteista ja uudesta lainsäädännöstä, niin siihen liittyy riskejä. Viittaan tässä Lissabonin agendaan. Arvovaltainen hollantilainen poliitikko Wim Kok Hän sanoi, että 250 aloitetta vähintään oli <laughs> vähintään 250 aloitetta liikaa, ja lopulta ei päästy mihinkään. Ainoa saavutus oli se, että pääsimme eteenpäin energiamarkkinoiden vapautumisen saralla, mutta sen eteen olimme tehneet työtä jo aiemmin. Ja täytyy sanoa, että siitä lähtien, kun olen ollut tässä parlamentissa nimittäin 16 vuotta, niin tuntuu siltä, että olen koko ajan yrittänyt saada aikaan sisämarkkinoita ja nimenomaan vapaita energian sisämarkkinoita. Sellaisia ei vielä ole. Vielä täytyy tehdä paljon työtä. Mutta aivan kuten muutkin kollegat ovat sanoneet, niin me olemme nyt hyväksyneet lainsäädäntöä. Meillä on kolmas energiapaketti ja meidän täytyy antaa sille aikaa niin, että se transponoidaan jäsenvaltioissa – sitä täytyy täytäntöönpanna ja katsoa, miten se toimii. Ja jos me tämän lisäksi yritämme vielä tehdä uusia asioita, niin kuten sanoin, saattaa käydä niin, että keskeytämme sen työn, estämme sen työn etenemistä, joka meillä on nyt käsissämme. Ja pieni varoituksen sana tähän loppuun. Viimeistä edellisessä parlamentissa silloinen energiakomissaari de Palacio teki ehdotuksen siitä, kuinka voidaan hallinnoida öljyvarastoja. Tuolloin oltiin huolissaan öljyn saannista. Ja ehdotuksena oli muuttaa IAEAn järjestelmää, joka oli silloin 90, piti muuttaa se 180 päiväksi niiden päivien määrä, joiksi maailmalla pitäisi olla öljyvaroja. Ja tarkoitus oli se, että öljyä pitäisi myydä markkinoille tai ostaa sitä, jotta voitaisiin ylläpitää hintoja, hintojen vakautta. Tätähän myöskin presidentti Clinton yritti ja ikävästi epäonnistui siinä. Tässä parlamentissa ehdotusta pohdittiin hyvinkin kielikeskeläisuuteen ja lopulta se hylättiin. Ehdoton enemmistö täysistunnossa hylkäsi sen ei vain kerran, vain kaksi kertaa, koska se tuotiin meille toiseenkin käsittelyyn. Ja kollegani Cloud Turmes esitti avainroolia tässä koko asiassa muiden kollegoiden kanssa. Hän sanoi, että tämä oli ratkaisuongelma, jota ei ollut. Joten, hyvä puhemies, yritetään toimia sen kanssa, mitä meillä on, paremmin. Älkäämme yrittäkö tehdä enemmän. Kiitos. Eh, cari colleghi, noi siamo a un punto un po' complicato perché... Hyvät kollegat, meillä on nyt vähän hankala tilanne, koska olemme ylittäneet ajan, joka oli tarkoitettu tätä kohtaa varten. Minulla on vielä täällä paljon puheenvuoroja. Remek, Ainen ja Saudakas, kolme puheenvuoroja vielä. Voisinko pyytää teiltä välittämään kysymyksenne kirjallisesti niin, että puhemiehelle jätetään hieman aikaa vastata? Pyydän teitä kohteliaimmin hyväksymään tämän ratkaisun. Kiitoksia. Niin, että voitte, voitte kirjoittaa kysymyksenne ja saatte varmasti riittävät selvitykset ja vastaukset kirjallisesti. Olkaa hyvä puhemies. Enough time to, to answer the question. Of course, uh, they are not, uh, uh... Minulla ei ehkä ole aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin, ainakaan kovin tarkasti, mutta minä olen hyvin yllättynyt Claude Turmesin kommenteista, koska mehän keskustelemme juuri tästä ongelmasta ja tehän tiedätte aivan hyvin, että olin tulossa tänne valiokuntaan ja olen myös keskustellut poliittisten ryhmien koordinaattoreiden kanssa. Halusin tietää ja antaa heille tiedoksi, että olen tulossa esittelemään tämän aloitteen, joten olen yllättynyt siitä, että te olette yllättynyt, että olen täällä ja olen siitä hyvin pahoillani. Olen pahoillani, Claude. Minä en tätä nyt oikein ymmärrä. Olen todella yllättynyt. Ehkä tässä nyt esitin jotain eri asioita kuin mitä tässä raportissa on eh, esitetty. No totta kai tässä on kysymys poliittisista ajatuksista. Niin, Giles, sanoit, että teemme hyvin paljon. Kyllä, tiedän sen, mutta Muistatko keskustelun, jota käymme kolmannesta energiapaketista? Mitä me tarvitsemme täällä? Me tarvitsemme poliittista tukea yhteisille ajatuksille ja tämän täytyy tulla jäsenvaltioiden taholta. Totta kai, koska mitään ei tapahdu, jos jäsenvaltiot eivät sitä tue. Meillä on yhteisömenettely, mutta mutta kuitenkin me tarvitsemme myös tukea jäsenvaltioiden taholta. Ja me tiedämme, että tämä on erittäin tärkeää. Riippumattomien jäsenvaltioiden täytyy toimia tässä yhdessä. Me tarvitsemme tukea, Giles, ja siinä kysyt, että mitä hyötyä tästä nyt on. Tämä on suuri poliittinen askel ja se tukee monia valiokuntia ja tämä on erittäin tärkeää. Jos me menemme yksityiskohtiin, no totta kai meillä on hyvin paljon lainsäädäntöä, ehdotuksia pöydällä. Annoin joitain esimerkkejä komissiostakin, aivan uusiakin, mutta me emme tiedä, pystytään niin täytäntöön panemaan helposti vai ei. Todennäköisesti se ei tule olemaan helppoa, joten tässä on kolme tärkeää kysymystä. Verkosto, erittäin tärkeä. Meillä ei ole tarpeeksi verkostoja, me tiedämme sen. Sitten toinen kysymys, joka on erittäin tärkeä. Yhteinen tutkimusstrategia, koska tutkimuksen avulla me voimme saavuttaa hyvin paljon uuden teknologian avulla, energiatehokkuus, uudistuvat energiamuodot ja niin edelleen. Ja sitten kolmas kysymys, joka on myös erittäin tärkeä. Meillä on ongelmia jäsenvaltioiden välillä – mitkä liittyvät neuvotteluihin Euroopan unionin ulkopuolella. Onko tämä tarpeellista? Onko tarpeellista, että on tuhansia kysymyksiä, jotka liittyy Nord Streamiin, South Streamiin, Nebukoon ja niin edelleen? Ei, tämä kaikki ei ole tarpeellista. Meidän täytyisi pohtia yhdessä kaikkia näitä kysymyksiä. Eli nämä kolme kohtaa ovat tarpeeksi, jotta me voisimme ruveta pohtimaan tällaista yhteisöä tässä tuottaisin teidän ajatuksia, ITRE-valiokunnan ajatuksia, ja jotta voitaisiin toimia myös helpommin jäsenvaltiotasolla. Ja todellakin olen ollut yhteydessä koordinaattoreihin, koska he halusivat ottaa esille näitä kysymyksiä. Ja koordinaattorit istuvat täällä jos, jossain ja he pyysivät, että voisinko tällaisen esityksen tehdä. Valitettavasti minulla nyt ei ole aikaa vastata yksittäisiin kysymyksiin, mutta olennainen ajatus, ja mielestäni se on erittäin tärkeää, niin siis tämähän on uusi ajatus ja täällä kysyttiin myös jäsenvaltiosta. Totta kai kävin 14 tai 15 jäsenvaltiossa. Ja jokaisessa keskustelussa otin tämän esille pääministereiden, ministereiden, vastuullisten kanssa. Eli miten meidän lähestymistapa voitaisiin muuttaa, mitä energiakysymyksen tulee. Totta kai nämä olivat poliittisia keskusteluja ilman yksityiskohtia. No, yksityiskohdat alkoivat tunti sitten. Me olemme nyt siis äh, aloittaneet tämän keskustelun yksityiskohdista kello 15 tänään iltapäivällä. Ennen sitä se oli ainoastaan poliittinen ajatus. Ja pääministerit ja muut 15 jäsenvaltiossa sanovat, että tämä on hyvä ajatus, sitä täytyy pohtia, koska me tarvitsemme vahvemman Euroopan unionin ja me tarvitsemme myös vahvempia jäsenvaltioita, jotka toimivat yhteistyössä Euroopan unionin kanssa energiakysymyksissä. No niin, kiitoksia hyvin paljon kollegat, kiitoksia. nel ringraziare il Presidente e nello scusarmi ancora con... Kiitoksia ja pyydän vielä anteeksi kollegoilta, jotka eivät voineet käyttää puheenvuoroa. Ajatellaan mitä ajatellaan. Joka tapauksessa tämä on varmasti kiinnostava ehdotus. Muuten se ei olisi herättänyt näin laajaa keskustelua niin kuin tänään iltapäivällä. Okay. thank you very much. Melkein ymmärsin kaiken mitä sanoitte. Oh yes, yeah, yeah, yeah. Right, thank you. I'm very sorry. Okay, thank you.

Sì, due minuti soltanto per consentire... No niin, pari minuuttia taukoa ehkä. Madame la Présidente, je suis certain qu'il... Puhemies, puheenjohtaja, olen aivan varma, että, ette mitenkään yritä sulkea ketään pois joukosta. Prego, collega. Non si sentiva la traduzione. Prego. Merci, madame la présidente. Je suis certain... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Varmaankaan ei teillä ole mitään aikomusta sulkea ketään pois, mutta mutta muistutan koordinaattoreiden kokouksesta. Meidän on tarkistettava työskentelytapojamme. Olen tässä valiokunnassa aina ja olen ajoissa ja kuuntelen alustukset. Minusta ei ole normaalia, että meidän ryhmämme ei voinut osallistua tähän erityisen tärkeään keskusteluun. Toivon, että tulevaisuudessa olisi mahdollista toimia toisin, vaikka nyt meillä olikin puitteet tässä, mutta toivon, että tulevaisuudessa katsomme uudelleen työskentelytapojamme niin, että pidämme kiinni siitä, että kukin ryhmä voi ottaa kantaa rauhassa ja ilmaista ajatuksensa. Muuten tämä ei ole oikeudenmukaista. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, devo dirle, collega, che lei ha ragione su... Niin, kollega, olette aivan oikeassa. Ei ollut minun syytäni, että emme päässeet puheenvuorolistan loppuun asti. Minä kyllä huomasin, kun katkaisin tämän, nämä puheenvuorot, että te ja kolleganne eivät ehtineet puhua. Meidän olisi pitänyt soveltaa toisenlaista järjestystä. Kyllä olette aivan oikeassa, että kaikkien ryhmien olisi pitänyt saada ilmaista itseään ja olen hyvin pahoillani, että näin nyt pääsi käymään. Nyt toivotan tervetulleeksi komission jäsenen Röttingerin. Pyydän anteeksi tästä viivästyksestä, mutta meillä oli todella pitkiä, pitkiä puheenvuoroja täällä ja toivon, että tämän esityslistan seuraavassa kohdassa kysymykset ovat tiiviimpiä. Komission jäsen on keskuudessamme esittelemässä komission huhtikuista kertomusta koskien Euroopan energia-alan elvytys ohjelmaa. Tämä on ohjelma, jonka komissio on esitettävä myös parlamentilla. Varmasti samalla esittelette eh, muutosehdotuksen eh, asetukseen, joka koskee mahdollisuutta käyttää varoja, jotka eivät vielä ole käytössä. Annan puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Frau Rouva puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos siitä mahdollisuudesta, että saan esitellä teille tämän paino tuoreen ehdotuksen. Ja tämä koskee niitä varoja, joita tähän mennessä ei ole käytetty Euroopan energiaohjelmassa. Ehkä voisin hieman kertoa eilisestä energianeuvostosta, ja keskustelua, jota käytiin tulevasta energiastrategiasta. Komissio toivottaa tervetulleeksi, neuvosto toivottaa tervetulleeksi komission ehdotukseksi näissä kysymyksissä. Kohdat, jotka otettiin eilisessä energianeuvostossa esille, olivat ensinnäkin energiainfrastruktuuri, sitten huoltovarmuus, uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkuus. Tämä on varmasti hyvä mahdollisuus valiokunnalle osallistua aktiivisesti varhaisessa vaiheessa energiakeskusteluun. Toisella vuosipuoliskolla tätä keskustelua tullaan käymään ja minä olen teille erittäin kiinnostunut siitä, että seuraavan vuoden tammi-helmikuussa neuvosto voi käydä keskustelua Van Rompuyn johdolla näistä kysymyksistä. Eli me työstämme tällä hetkellä komission pääosastolla monia toimenpiteitä, joista neuvotellaan sitten ensi vuoden alussa, joista tehdään silloin päätöksiä. Minä olen erittäin kiitollinen siitä, että te olette olette pohtineet oma aloite. Mietintö, kuulemistilaisuus olisi varmasti hyvin järkevä, jotta parlamentti voi tässä olla mukana vaikuttamassa ja minä todellakin haluan olla tässä avuksi. No sitten käsittelen myös öljykatastrofia Meksikonlahdella. Ja minä sovin myös seuraavasta tapaamisesta. Ja tämän tulisi koskella myös kansallisia sääntelyviranomaisia 14.7. Tämä kokous tullaan pitämään ja tulen sitten kertomaan teille tuloksista ja kuinka sitten voimme optimoinnin ja ennaltaehkäisyn kautta parantaa meidän ähm, äh, turvallisuusrakenteita myös Euroopassa. No sitten itse asiaa. Vuosi sitten sitten tästä hankkeesta äänestettiin, varat vapautettiin, olemme kiitollisia siitä. 87 ehdotusta on sen jälkeen tehty, niitä on arvioitu ja sitten 58 ehdotusta otettiin mukaan yhteisrahoituksiin. Komission raportti, jonka rouva puheenjohtaja tässä jo mainitsi 27.4. Tämä koskee siis eh, eh, energiatehokkuutta. Näyttää sen, että olemme oikealla tiellä. Tässä on mukana siis 58 hanketta. Ja varmasti noin 97 prosenttia varoista tullaan käyttämään. Eli tämä on todellakin hyvin korkea eh, summa. vähintään 114 miljoonaa euroa ei pystytä jakamaan. Tähän liittyy eri syitä, lainsäädännöllisiä syitä, teknisiä syitä. Niitä siis ei pystytä toteuttamaan. Sitten neljäs viidettä täällä teidän valiokunnassa, kun esittelin työohjelmaa, niin ker- otin esille nämä sitoutumattomat määrärahat. Ja kahden keskissä keskustelussa olen myös ottanut tämän kysymyksen esille. Nyt komissio teki eilen ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi. Ja siellä sanotaan, että näiden varojen käyttö ja sitten myös mahdollisesti muiden määrärahojen käyttö onkin sallittua. Eli meillä on nyt siis periaatteellinen lupa sille, että näitä määrärahoja voidaan käyttää uudella tavalla, jotta ne eivät jäisi käyttämättä. Ja tässä sanotaan, että käyttämättömät määrärat voidaan käyttää siis energiatehokkaasti tehokkuus ja hankkeisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin. Ja nämä painopistealueet ovat meille erittäin tärkeä. Tähän, tässä käytetään tiettyä instrumenttia, jotka koskevat juuri myös energiatehokkuutta ja myös uusiutuvia energiamuotoja, mutta tämän tulee tapahtua kansallisella tasolla. Ja me kehittämme synergioita muiden energiasektorikysymysten mm, sektorikysymysten kanssa. Ja kuten sanottua, me haluamme tässä käyttää hyväksi rakenteita kohesiorahaston kanssa. Eli muun muassa rakennusten yhteydessä tällaista yhteistyötä on myös tehty. Tämä liittyy myös Euroopan 2020 strategiaan, mitä työpaikkoihin ja kasvuun tulee. Tämä liittyy siis julkisiin rakennuksiin, yksityisiin rakennuksiin, joissa täytyisi toimia energiatehokkaasti. Tässä täytyisi käyttää myös hajautettuja uusia energiamuotoja. Tämä liittyy myös paikallisliikenteeseen. Mm, Tämä liittyy myös katuvalaistukseen, joten tämä on aika laaja käyttöalue ja yksittäistapauksissa emme edes tarvitse niitä summia, jotka on otettu esille kokonaishankkeessa. jotta me voimme rahoittaa tätä kaikkia, niin meidän täytyy toimia paikallisella tasolla. Eli pormestarit paikan päällä ovat vastuussa, koska he toimivat tässä käytännön läheisesti ja pystyvät nopeasti myös toteuttamaan näitä kysymyksiä. Mitä sitten rahoitusinstrumentteihin tulee, ja tässä tarvitaan tosiaan myös pankkien yhteistyötä. Tätä kautta voidaan toimia tehokkaalla mahdollisella tavalla. Tätä kautta voidaan investoinnit maksimoida Euroopan tasolla. Tätä kautta pystytään myös luomaan uusia työpaikkoja. EEPR-asetuksen mukaisesti tässä keskitytään tiettyisiin hankkeisiin, joilla on vaikutusta talouselvytykseen Euroopan tasolla tai sitten, että pystytään parantamaan energiaa, tehokkuutta tai vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ja me haluamme myös alueellista tasapainoa, mitä hankkeeseen tulee tässä uudessa paketissa siis. Neuvoston ja parlamentin täytyy vuoden loppuun mennessä hyväksyä tämä uusi asetus. Komission ehdotus työstettiin niin, että se sopii viime vuoden ehdotuksiin ja että tässä otetaan huomaan huomioon myös talouden elpyminen parhaalla mahdollisella tavalla. Toivottavasti me voimme tältä pohjalta pitää kiinni aikataulusta. Paljon kiitoksia. Minä mielelläni vastaan teidän kysymyksiin. Totta kai myös vielä kokouksen jälkeen ja odotan ilolla seuraavia kuukauksia, jolloin voimme tehdä yhteistyötä tämän asetuksen puitteissa. Kiitos. Adios. Apriamo gli interventi. La... Niin, pyydän, että te puhutte äärimmäisen lyhyesti, koska meillä on vähän aika ryypi. Kiitos. Kiitän, että tässä on toimittu nyt näin nopealla tavalla. Tämä 3,98 miljardia, onko tämä koko potentiaali ja mille ajalle ja mitä tapahtuu näille 114 miljoonalle, jotka sitten jäävät yli, mitä niille konkreettisesti tapahtuu? Niin, nämä 3,98 miljardia ovat koko rahoituspuitteet, jonka avulla pyritään pääsemään tästä kriisistä yli nämä määrärahat annettiin meille käytettäväksi. Te tunnette tämän. Tässä on kysymys tutkimuksesta, uusiutuvista energiamuodoista, energiatehokkuudesta. Ja silloin jos sovittiin, että vapautuvat määrärahat käytettäisiin uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen. Nyt varmuudella meillä on 114 miljoonaa. Saattaa olla, että että jokunen, niin en tiedä sitä vielä, mutta jokunen hanke ei ole toteutettavissa esimerkiksi liittyen lainsäädännöllisiin ongelmiin tai yhteisrahoituksen puutteeseen. Siksi asetuksessa sanotaan, että jos vielä ilmenee käyttämättömiä määrärahoja, niin kuin nämä 114 miljoonaa voidaan käyttää hankkeisiin, jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin. Ja kerromme teille tietysti heti, jos summa kasvaa. Minä mainitsin täällä joitakin pieniä hankkeita yleensä paikallisella tasolla, joita rahoitetaan tästä 114 miljoonasta. Parola kollega Chat. Chatsimarkakis saa seuraavaksi puheen vuoron ja haluaisin, että komissaari vastaisi kaikkiin kysymyksiin yhtä aikaa. Eli nyt annan puheenvuoron Markakisille, olkaa hyvä. Auch für die Information, Herr Kommissar. Kiitos näistä tiedoista, herra komission jäsen. Tässähän hyväksyttiin lähes 60 hanketta. Monet koskevat uusiutuvia energiamuotoja, esimerkiksi jotakin suuria tuulienergiahankkeita. Mutta me tiedämme, että mitä enemmän hankkeita meillä on liittyy siis tällaisia hankkeita liittyen uusiutuviin energiamuotoihin, niin totta kai tässä syntyy aina uusia ongelmia. Miten näitä 114 miljoonaa voidaan käyttää näihin äh, hankkeisiin? Te puhuitte kohesiorahastosta ja Ja juuri tämä talteenottokysymys tässä yhteydessä. Siinä Van Van Nistelrooy. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä hyvin nopeasta tietotulvasta. Mehän olemme hyvin kiinnostuneita siitä, mitä tämän nimenomaisen kysymyksen parissa on tapahtunut ja tapahtuu. On hyvä, että saadaan eurooppalaista lisäarvoa. EPP on jo vuosien ajan sanonut, että me tuemme tällaista infrastruktuuria. Me puolamme tällaisia laajamittaisia tuulipuistohankkeita. Olemme jo vuosia olleet tätä mieltä, koska se on omiaan tuomaan eurooppalaista lisäarvoa kaikille. Sanoitte, että 97 prosenttinen sitoumus on hyvä taso, niin on. Jos emme tätä saavuta, niin siinä tapauksessa parlamentti kyllä tulee haluamaan haluaa varmistaa sen, että saamme sellaisen paketin, eh, johon voimme siinä tapauksessa turvautua, nimittäin energiatehokkuuspakettiin. 140 eh, miljoonaa eh, mainittiin lukuna euroa. Halusitte jakaa tämän eri maiden kesken. Ehkä meidän tulisi kohdentaa rahoja hiukan täsmällisemmin Kuten ehkä tiedätte, mailla on myös omia toimintaohjelmiaan, joten haluaisin tietää, että mikä tässä tapauksessa olisi lisäarvo, jos me vain toistamme sen, mitä valtiot jo nyt tekevät itse. Haluaisin tietää tästä hiukan enemmän. Mutta ehkäpä tästä voidaan keskustella myöhemmin. Ehkä asiasta ei ole vielä päätettykään. Eli miten aiotte tämän summan jakaa? Sitä täytyy välttää, että meillä on tuhat tilkkutäkkimäistä projektia, emmekä näe metsää puilta, emmekä näe ylipäänsä kokonaiskuvaa. Tämän haluamme välttää. Muussa tapauksessa mielestäni olemme menossa oikeaan, menossa oikeaan suuntaan ja tiedän, että voimme mennä eteenpäin nopeastikin. Kyse on siitä, että täytyy toimia myös kriisin aikana ja siksi on varmistettava se, että toimitaan nopeasti. <clears throat> Mainitsitte pormestarit. He varmasti tulevat mukaan näihin hankkeisiin. Kiitos. I'd like to say thank you to the... Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää komissaaria tästä ilmoituksesta. Tämä oli oikein tervetullut ilmoitus. Ehkäpä olen hiukan turhautunut ja parlamentti on hiukan turhautunut, koska me olisimme voineet kyllä sanoa, että mehän jo sanoimme tämän teille alun perinkin, koska alun perin talouden elvyttämissuunnitelmissa halusimme saada rahaa myös energiatehokkuuteen, koska me ymmärsimme, että energiatehokkuus on asia, jota voidaan toteuttaa välittömästi ja jonka avulla voidaan puuttua kaikenlaisiin kysymyksiin, kuten työpaikkojen luomiseen, luomiseen ja talouden elvyttämispyrintöihin ja niin edespäin. No, tämä sikseen. Mielestäni on erinomainen asia, että nyt on omistettu tällekin ala, alalle kokonainen osio. On erittäin tärkeää, että meillä on myös yhteyksiä sellaisiin kumppaneihin kuin EIB, niin että saadaan vähän vipuvoimaa, eli että raha ei tule ainoastaan elvytyssuunnitelmasta, vaan muualtakin, niin että sellaiset tahot kuin vaikkapa kunnat voivat lopultakin saada sen tuen, jota ovat etsineet, mutta eivät <clears throat> alun perin ole saaneet. Nopea kysymys. Odotatteko, että neuvostossa on tulossa ongelmia? Ja miten pian uskotte voivanne saavan sopimuksen neuvoston ja parlamentin kesken aikaan? Uskotteko, että tämä on ihan yksioikoinen juttu? Claude Turmes. Claude Turmes. Äh, Herr Kommissar, vielen Dank für, für diesen Vorschlag. Komission jäsen, kiitos tästä ehdotuksesta. Se on aivan parlamentin neuvottelujen ja pyyntöjen mukainen. Tiedän, että olette henkilökohtaisesti ottaneet tämän asian esille. Kiitos teille siitä. Vielä yksi kysymys. Eilinen neuvoston kokous Keskustelitteko näistä tarkistuksista siellä? Koska parlamenttihan todellakin tukee tätä ehdotusta. Ja haluaisinkin nyt tietää, että mikä tilanne neuvostossa on. Saadaanko tässä enemmistö tämän ehdotuksen taakse? La parola collega Bacit. Seuraavaksi Bacitis. Ja sitten haluaisinkin eh, sulkea tämän listan. Meillä on vielä noin kuutisen puheenvuoron käyttäjää. Gerimas komisarė, iš tikrųjų, pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti jumis. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsentä. Haluaisin kiittää näistä aktiivisista päätöksistä, ja niistä toimista, jotka menevät aivan oikeaan suuntaan. Tätä kautta pystytään luomaan yhtenäinen energiajärjestelmä, eivätkä yksittäiset alueet jää enää eri menestykseen. Näissä kysymyksissä solidaarisuus on erittäin tärkeää. Ilman solidaarisuutta me emme koskaan pääse tavoitteisiimme. Olen erittäin myönteisesti yllättynyt teidän kannastanne, mitä kolmansiin maihin tulee. Te otitte esille sen, että neuvotteluja käydään kolmansien maiden kanssa EU-tasolla. Minä olen tyytyväinen siihen, mitä nyt on tehty ja toivon, että ei ainoastaan 114 miljoonaa, vaan enemmän määrärahoja olisi käytössä, jotta voitaisiin luoda yhtenäinen energiajärjestelmä – jotta ei pystytä tukemaan vaan joitakin maita, vaan että tilanne parantuisi maailmanlaajuisesti. Kiitos. Olega Enchu, prego. Ten kollega Enciu, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, haluaisin onnitella teitä tästä aloitteesta. Te haluatte taistella näiden tarpeellisten varojen puolesta – Ei valitettavasti tulkkausta. De la investitură. Singura problemă este că suma Tässä ainoa ongelma on, että tämä loppusumma on aika pieni, ennen kaikkea kun puhutaan rakennusten energiatehokkuudesta. Totta kai me tuemme teitä myös tulevaisuudessa ja pyytäisimmekin, että auttaisitte meitä tulevaisuudessa näissä kysymyksissä. La kollega Kolaska-Bobinska. Ja seuraava puhuja. E, panie komisarzu, dziękuję bardzo za tak dobry kontakt. Hyvä komission jäsen, kiitoksia kovasti e, siitä, että ylläpidätte niin hyviä suhteita meidän kanssamme. Mekin toivomme, että jos komission ja parlamentin kantojen välillä ilmenee erimielisyyksiä, tai pikemminkin neuvoston ja parlamentin välillä tulee erimielisyyksiä, niin toivon, että te tuette parlamenttia, koska me kyllä ö, haluamme edistää energiasolidarisuutta, joka on teidänkin sydäntänne lähellä. Kysymykseni kuuluu. Ö, sitten kysymykseni liittyy Nabucco-hankkeeseen. Sanoitte, että joitain sen osioita ei ehkäpä toteutettaisi osaa varoista ei käytettäisiinkään. Haluaisin tietää, mitä Nabukon suhteen tapahtuu. Allora completiamo gli interventi e poi il commissario risponderà a tutti. No niin, vielä sitten eh, kollega Odi ja sen jälkeen otamme, vasta- otamme vastaukset. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Lupasitte pitää suhteita yllä parlamentin jäsenten kanssa ja pidätte nyt kiinni lupauksestanne. Onnittelen teitä siitä että nyt olette jo hyvin päässeet ja työnne alkuun. Haluaisin kysyä, onko teillä sellainen tunne, että Euroopan unioni investoi riittävästi, kun ajatellaan edessämme olevia suuria haasteita. Valtioiden ja hallitusten päämiehet ja yhteisen välineet pyrkivät auttamaan vakauttamisessa, mutta kansalaiset ovat myös kasvua. Teidän alallanne on käyttämätöntä varaa, mutta kun katsotaan kuinka paljon meidän on investoitava Galileoon ITER-hankkeeseen, kollegani Kreus puhui laajakaistasta. Uskotteko, että investoimme riittävästi niin, että kansalaiset voisivat luottaa omilla alueillaan eh, tilanteeseen, niin käytämmekö riittävästi yhteisen välineitä? Eh, valitettavasti käytämme myös investointipankkeja, joita laitetaan nyt joka paikkaan, mutta uskotteko, että investoimme nyt tällä lailla riittävästi? Vinti, non avevo detto che non Niin ne ovatkohan... Annan nyt jo puheenvuoron Rova Eekille ja tämä on ensimmäinen kierros. En sanonut, että puheenvuorot ovat tähän sitten päättyneet. Uh, commissioner. Uh... Komissaari, olemme odottaneet tätä ja arvostan ne kovasti sitä tapaa, jolla muotoilitte päätöksen. Se on tehokas ja nopea. Ja kun puhumme 140 miljoonasta eurosta, niin toki siihen liittyy yhteisrahoitusta rakennerahastoista ja EIBstä, joten summa on kyllä itse asiassa paljon suurempi. Joka tapauksessa ennakoin, että se tulee kasvamaan myös sen ansiosta, että rahaa ei välttämättä ole käytetty uuden vuoden aattoon mennessä. No, tämä jää nähtäväksi joulukuussa. Olen kuitenkin varma siitä, että teette parhaanne voidaksenne vähentää byrokratiaa. Mehän neuvotteluissamme, kun neuvoteltiin talouden elvyttämispaketista, niin juuri me halusimme nimenomaan sitä, että työpaikkoja saadaan nopeasti luotua. Suuri raha tulee sitten pitkäaikaisempiin hankkeisiin, pidemmän tähtäyksen hankkeisiin, jotka tuottavat tulosta myöhemmin. Mutta nyt me tarvitsemme tällä hetkellä sellaisia hankkeita, joita voitaisiin polkaista käyntiin hyvin pian. Ja neuvotteluissa tarvitsemme tukea sille, että myös kunta- ja aluetasolla toiminta olisi yksinkertaisempaa, virtaviivaisempaa. Voitte laskea kyllä parlamentin tuen varaan, koska me ymmärrämme yhä paremmin ja paremmin sen, että tarvitsemme nopeita hankkeita energiatehokkuudesta, jotka ovat omiaan luomaan työpaikkoja Euroopassa tänä vuonna ja ensi vuonna, eikä vuonna 2020. Se, minä, eh, Girek, kollega Girek. Sitten kollega Girek. Dziękuję bardzo. E, panie komisarzu, no te 114 e, milionów to jak z nieba nam spadło. Kiitos. 114 miljoonaa ei nyt ole kovin paljon. Toivon, että tulemme saamaan vielä enemmän. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeä kysymys. Saksalaiset ovat tämän ongelmat ratkaisseet itse erittäin hyvin samoin myös jotkut muut maat Puolan länsipuolella. Mitä rahastoihin tulee, niin ainoastaan 2 prosenttia määrärahoista käytettiin rakennuksiin ja vanhojen rakennusten parantamiseen. Ja mitä näihin nopeasti toteuttaviin hankkeisiin, niin olemassa olevien vanhojen rakennusten parantaminen tuo nopeasti tuloksia, koska ei tarvita edes uusia pohjapiirustuksia. Ja tätä kautta pystytään myös luomaan hyvin paljon uusia työpaikkoja. Ja mitä uusiin jäsenvaltioihin tulee, niin siellä täytyisi juuri keskittyä näihin rakennuskysymyksiin. Sitten kollega Jadot. Merci madame la présidente, merci monsieur le commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Ihan vain ajatuksen selkeyttämiseksi sanoitte, että 97 prosenttia elvytysohjelmasta on sit, sitä ollaan sitouttamassa juuri 114 miljoonaa. Mutta kysymys koskee sitä, että että eihän ole niin, että 97 prosenttia rahoista on jo sidottu. Ranskassa olen kuullut, että hankkeita on paljon enemmän, joilla ei ole vielä sitoumuksia. Kysymys kuuluu, antako teidän tarkistuksenne jotakin perspektiivejä tuleville vuosille, jos havaitsemme, että on vielä hankkeita, joita ei ole vielä sidottu tai jotka on peruttu, niin onko teidän kantanne sellainen, että sitä, sen myötä nämä sidotut rahat palautetaan energiatehokkuushankkeisiin? Komission jäsen, mitä rakentamiseen tulee, se on kahtia jakoinen Euroopassa uudet jäsenmaat, joissa on sosialistiset rakenteet, niin 70-80 prosenttia rakennusta kuuluu kunnille. Ja jos nyt puhutaan energiatehokkuudesta ja määrärahojen käytöstä, niin ongelmahan ovat nämä investointisyklit, mitä kunnallisen rakentamiseen tulee eikö olisi järkevää pohtia, että nämä määrärahat olisivat ikään kuin vipuja ja yhdessä Euroopan investointipankin kanssa voitaisiin käyttää näitä määrärahoja, jotta saataisiin aikaiseksi rahoitusmekanismeja, jota ei muuten voida toteuttaa. Sitten Basel 2 aiheuttaa ongelmaa. niin usein on investoitu jo viisi vuotta sitten. Nämä investoinnit on nyt toteutettu ja nyt sitten pankit ikään kuin eivät halua ryhtyä toiselle investointikierrokselle enää. Eli kysymys kuuluu se, miten nämä määrärahat käytetään energiatehokkuuden suhteen, koska maissa, joissa on hyvin erilaiset rakenteet, mm, esimerkiksi juuri Itä-Euroopan maissa aiheuttavat ongelmia. Eli ne määrärahat, joita meillä nyt on, ne täytyisi ikään kuin käyttää vipuna, ne täytyisi yhdistää rakennerahastoon ja sitten täytyisi katsoa, miten Euroopan investointipankin kautta voitaisiin rahoittaa näitä. E, ultimi due interventi, vi prego da... Vielä viimeiset kaksi puheenvuoroa. Pyydän hyvin lyhyitä kysymyksiä. Vasie Oui, euh, merci madame la présidente. Monsieur... Ravi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Olin oikein iloinen siitä, että tässä korostetaan niin kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja panostetaan erityisesti energiatehokkuuteen. Kysymys, joka tästä herää, koski sitä, että rakennerahastossa on 4 miljardia, sitten arviointi koko Euroopan alalta, jos halutaan päästä hyvään energiatehokkuuteen ja näin ollen päästä tähän 20 prosentin säästön, tarvittaisiin 100 miljardia euroa. Kysymys koskee tämä eurooppalainen rahasto, jossa olisi investointipankit ja muut tahot mukana. Minun mielestäni sen pitäisi toimia vipuna, niin kuin sanotte, mutta meidän olisi todella motivoittava yksityispankkeja, jotka eivät ole kovin hyvin hyvässä huudossa, ja todettava, että ne voivat osa listaa nyt muutokseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. On todella tärkeää stimuloida näitä yksityisiä pankkeja niin, että voimme luo, saada aikaan todellisen yksityisen rahaston energiatehokkuuden lisäämiseksi. Vielä yksi minuutti tikau. Komission jäsen viime vuoden alussa puhuttiin puhuttiin miljardista eurosta, jotta käytetään energiatehokkuuteen. Sitten tuli asetus ja sitten tuli tämä Smart Cities-aloite, jossa sanottiin, että ainoastaan se, mitä suhdannehankkeesta ei ole käytetty, käytetään Smart Cities-hankkeeseen. Olemme tyytyväisiä tähän 114 miljoonaan euroon, mutta se ei ole kuitenkaan riittävä summa. Ja kysymys kuuluu, jos te teette nyt komissaari Hanin kanssa yhteistyötä ja sitten näitä rahastomäärärahoja korotetaan ja liikutaan enemmän energiatehokkuuden suuntaan, niin oletteko te ottaneet nyt huomioon, että tämä 4 prosenttia energiatehokkuutta varten, niin voitaisiinko sitä korottaa tulevaisuudessa? Komissaario lei No niin, komission jäsen. Nyt voitte käyttää tarvitsemanne ajan vastauksia varten. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Teidän ajatuksenne kulkevat samaan suuntaan kuin minunkin ajatukseni, mutta kuitenkin puhutte suurimmista summista. Totta kai tässä on suhteellisen pienestä summasta kysymys. Tässä täytyy nyt pohtia sitä, mitä konkreettisesti tällä summalla tehdään ja sitten katsoa, mikä tämä kokonaistrategia on seuraavalla rahoituskaudella. Ja näin me olemme toimineet, me muutimme asetusta ja hakemus kautta pidennettiin maaliskuun loppuun asti. Neljännes vuosi siis voitettiin ja jokainen euro, joka vapautuu, menee uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen. Ihan sama, mistä summasta nyt siis puhutaan. Tällä hetkellä me pyrimme siihen, että kaikki hankkeet voitaisiin toteuttaa. Mitä Nabukoon tulee, niin olen suhteellisen optimistinen, mutta selvää on, että ne kaksi miljoonaa toteutetaan vain, jos Nabuko toteutuu. Emme tässä halua antaa määrärahoja takaisin jäsenvaltioille. Me haluamme käyttää jokaisen sentin. Meillä on porrastettu lähestymistapa aikaraja, siis ensi vuoden maaliskuun loppu. Ja jos sitten elokuussa tai lokakuussa sanotaan, että me nyt annammekin nämä rahat takaisin, niin totta kai ne sitten lisätään tähän 114 miljoonaan. Ja tavoitteet ovat samat kuin mainitsin. Ja mitä Euroopan investointipankkiin tulee, niin se pystyy luomaan lisäarvoa tässä yhteydessä. No, sitten energian talteenotto otettiin esille. Olen tyytyväinen, että infrastruktuuri ja talteenotto ovat kysymyksiä, jotka on otettu esille, koska ilman näitä kahta kysymystä uusilla energiamuodolla ei ole samanlaisia vaikutuksia mutta tämän teitä vaan yhdessä yössä. Minä tunnen kaikki hankkeet. Schwarzwaldissa vastustetaan uutta patoa, niin, niin pohtikaa nyt, miten mm, voitaisiin toteuttaa se, että kaikki taistelevat myös infrastruktuurin ja talteenottamisen ottamisen puolesta. Me tarvitsemme myös uutta tekniikkaa, uuden sukupolven tekniikkaa, jota täytyy vielä kehittää. Ja tämä nyt ei tapahdu yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. Tämä hanke on myös energiahanke, mutta se on ennen kaikkea suhdannehanke ja toivon, että tämä kriisi saataisiin päätöksen seuraavan vuoden aikana. Olen hieman skeptinen, mutta puhutaan jo kasvusta ensi vuodelle lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Eli tässähän yritetään elvyttää. tämän suhdannehanke, täytyisi saada todellakin aikaiseksi palveluita, uusia työpaikkoja ja niin edelleen. Siksi tämä maaliskuun loppu ja jokainen euro, joka vapautuu kesän aikana, totta kai sitten lisätään tähän 114 miljoonaan. Neuvosto suhtautuu myönteisesti ja totta kai lähtökohtana kysymys esitettiin, että täytyykö jäsenvaltioiden antaa kansallisia määrärahoja. Nämä ovat tietysti periaatteellisia kysymyksiä, jotka liittävät siihen, että mitä energiapoliittisia tavoitteita voidaan ratkaista ainoastaan Euroopan tasolla. Mutta hyvin paljon pystytään hoitamaan paikallisella tasolla, mutta ei kaikkea. Minä Keskustelin eilen hyvin pitkään Puolan, Viron, Liettuan ja Latvian energiaministereiden kanssa. Me puhuimme kaasuinfrastruktuureista ja myös sitoutumisesta sähköinfrastruktuurikysymyksiin. Ilman meidän hankettamme tämä keskustelu ei olisi ollut yhtä hedelmällistä kuin se on, koska ainoastaan tätä kautta me pystymme etemään. Me tarvitsemme solidaarisuutta, vähän vähemmän riippumattomuutta Venäjästä ja siksi meidän täytyykin tulevaisuudesta pohtia sitä, että kun olemme päässeet yli kriisistä ja kun alkaa seuraava rahoituskausi, niin mitä me teemme tutkimuksen suhteen energiakysymyksistä, miten me tuemme hankkeita ja miten me edistämme infrastruktuuria. Onnistamme usko siinä, että seuraavalla vuosikymmenellä saamme pysyviä budjettikohtia näitä tavoitteita varten, jotka hoidetaan sitten Euroopan tasolla? Totta kai tämä liittyy myös muihin valiokuntiin en nyt täällä haluta, halua mainita yksittäisiä budjetteja, mutta kuitenkin. ja sitten puhuttiin rakennuksista ja energiatehokkuudesta. Jos katsotte, mitä me olemme viime vuosien aikana tehneet esimerkiksi liikennekysymyksissä, energiatalous, teollisuus, niin suurinta varausta ei ole vielä käytetty energiatehokkuuden suhteen, mitä rakennuksiin tulee. Tämä koskee myös CO2-päästöjä. Siksi me teemme herra Haanin kanssa tiivistä yhteistyötä, koska aluerahastoissa ei kaikkia määrärahoja ole pystytty käyttämään. mitä energiahankkeisiin rakennuksissa tulee, niin tässä täytyy ottaa hyvin monia tavoitteita huomioon. Siksi meidän täytyisi yhdistää tavoitteemme kollega Haanin tavoitteisiin. Viime perjantaina meillä oli Madridissa infrastruktuurikonferenssi, jota komissio tuki, ja mielestäni sähkö- ja kaasuinfrastruktuurikysymykset ovat erittäin tärkeitä kaikissa jäsenvaltioissa ja myös Euroopan ulkopuolella Norja, Turkki, Ukraina. Tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä kysymyksistä, kun puhutaan energiapoliittisista tavoitteista. te tulette tapaamaan täällä vielä henkilön, joka tulee esittelemään näitä sääntelykysymyksiä tarkemmin. Mutta kuitenkin tämä summa on vain osa siitä, mitä me tarvitsisimme investointeja varten. Ja totta kai myös yksityinen rahoitus on tässä erittäin keskeisessä asemassa. Ja mielelläni syksyllä sitten keskustelen näistä kysymyksistä vielä lisää kanssanne. Kiitos. Ringraziamo moltissimo il commissario anche Suuret kiitokset komission jäsenelle. Jouduitte vastaamaan lukuisiin kysymyksiin. Kiitän teitä näkemiin. Qualche minuto per eh, cambiare i nostri relatori. Pidämme ihan pienen tauon, niin vaihdamme puhujia täällä. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Pregherei... No niin, meillä on aika tiivis iltapäivä ollut. Pyydän, että poistutte nopeasti salista, te jotka olette salista poistumassa. Proseguiamo i nostri lavori chiedendo appunto... No niin, jatkamme kokoustamme. Pyydämme, että annatte meille mahdollisuuden tehdä töitä. Toivotan tervetulleeksi herra Alberto Potoshingini. Hänet on hiljattain nimetty energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajaksi. Virasto on nuori. Parlamentti on tehnyt paljon työtä sen puolesta. Esittelijänä on ollut kollega Chichester. Hän on tehnyt työtä juuri tämän viraston perustamisen puolesta Herra Potocing voi 10-15 minuuttia kertoa tämän viraston ohjelmasta ja suunnitelmista ja prioriteetteista johtaminen virasta varten, niin sitten ajatel, aloitamme keskustelun ja vaihdamme mielipiteitä ITRE-valiokunnan jäsenten kanssa. Tervetuloa, olkaa hyvä. Onorevole Presidente, honorable members, I'm... Hyvä puheenjohtaja, olen erittäin eh, kiitollinen ja eh, etuoikeutettu saadessani olla täällä tänään. Ensinnäkin siksi, että te parlamentaarikot edustatte kansalaisia. Ja joskus, kun keskustelemme vapauttamisesta ja sektorin uudistamisesta ja yhtenäisten energiamarkkinoiden luomisesta, niin unohdamme sen, että kaikki tulisi tapahtua energian kuluttajien hyväksi. Yritän itse pitää tämän aina mielessäni. Toinen syy kiitollisuuteni on se, että ymmärrän, että parlamentti on ollut yksi viraston parhaimpia liittolaisia valmistelutyön, kolmannen paketin valmistelutyön aikana. Kun minut kutsuttiin tänne, minua pyydettiin kattamaan ainakin paria teemaa. Ensimmäinen on se, että kertoisin lyhyesti siitä edistyksestä, jota on saatu aikaan, kun virasto on perustettu. Ja toinen aihe liittyy sitten tehtäviimme, painopisteisiimme, joita meillä tulevina vuosina ja kuukausina tulee olemaan. Esitän aiheen kerrallaan. Kuten tiedätte, niin hallinto- ja sääntelylautakunnat on perustettu ja minut on nimitetty johtajaksi. Ja nyt Olemme tässä vakiinnuttamisvaiheessa, perustamisvaiheessa. Haluaisin puuttua kolmeen seikkaan. Ensinnäkin henkilöstön värväämiseen, tiloihin ja sitten ö, viraston paikkakunnan valintaan. Kuten tiedätte, viraston henkilöstöä on 42 plus maksimissaan 10 kansallista asiantuntijaa. Näin ainakin suunnitellaan tällä hetkellä tapahtuvan. Ja ensimmäiset seitsemän avointa työpaikkaa julkistettiin avoimeksi tämän kuun alussa, viime kuun alussa ja neljä ylimääräistä tämän kuun alussa eilen. Joten tällä tavalla ainakin voimme värvätä ydintiimin tähän uuteen virastoon piakkoin. Tulemme rekrytoimaan lisää henkilökuntaa myöhemmin. Virastohan tulee olemaan Jubleanassa. Toivon, Toivomme, että voimme valintaprosessit aloittaa piakkoin, jo joidenkin osalta jo kesäkuussa, ja toivomme, että rekrytointiprosessi saadaan päätökseen elokuussa. Sen jälkeen julkistetaan uusista avoimista viroista myöhemmin tämän kuun aikana. Niin, että vuoden loppuun mennessä meillä olisi ainakin puolet henkilöstöstä paikallaan, tai ainakin puolet henkilöstä olisi käynyt rekrytointiprosessin läpi ja sitten seuraavan vuoden puolella lisää henkilöstöä. Mitä tulee tiloihin? Me teemme työtä komission kanssa ja Slovenian hallituksen kanssa. Ö, olemme pyrkineet valitsemaan sopivan viraston, toi, sopivat toimitilat. Ö, tällä hetkellä meillä on kuusi vaihtoehtoa. Olemme ö, pyytäneet ehdotuksia Slovenian äh, hallitukselta. Minä itse matkustan ensi viikolla Ljubljanaan äh, ja tarkastan äh, mahdollisia rakennuksia ja ehkäpä olen myös yhteyksissä Slovenian hallituksen kanssa. Siitä muutama sana myöhemmin. Tilat lopultakin, lopullisesti valitaan elokuussa ja suunnitelma on se, että meillä olisi toimitilat valmiina vuoden loppuun mm, lopussa. Virasto aloittaa toimintansa Brysselistä käsin, mutta toivottavasti ensi vuoteen mennessä se on voinut jo muuttaa Ljubljanaan. Ja kolmas kolmatta, kun virasto virallisesti aloittaa toimintansa, se olisi ollut Ljubljanassa. Kun sovimme tilojen sijainnista, niin laadimme luonnoksen tästä päätöksestä Slovenian hallitukselle. Tämä tulee olemaan muuten ensimmäinen virasto, joka sijaitsee Sloveniassa Ljubljanassa. Tämä suunnitelma menee sitten Slovenian hallitu- parlamenttiin hyväksyttäväksi myöhemmin kesällä. Sitten tehdään virallinen päätös ja toivottavasti sopimus voidaan sitten allekirjoittaa syyskuussa. Nyt olemme vasta lapsen kengissä varhaisessa vaiheessa, mutta me pyrimme menemään eteenpäin niin pian kuin mahdollista. Mitä tulee painopisteisiin? Haluaisin jaotella tämän osion kahteen osaan. Ensinnäkin sisäiset prioriteetit, painopisteet ja sitten ulkoiset painopisteet. Sisäiset painopisteet, kuten voitte kuvitella, on se, että saadaan rekrytoitua hyvä toisiaan täydentävä henkilöstöjoukko. Ja yksi painopiste on saada aikaan hyvää työilmapiiri sekä viraston sisällä että sen kahdessa lautakunnassa. Toinen painopiste on perustaa vetomuslautakunta. Tämä ei ole kauhean kiireellistä, mutta maaliskuun mennessä pitäisi näin tehdä, koska se on oleellista, kun virastossa tehdään päätöksiä. Ja sitten Yksi painopiste on se, että saamme vakiinnutettua toimintamme Ljubljanaan sen jälkeen, kun olemme tilapäisesti oleskelleet Brysselissä. Ulkoiset painopisteet. Minun näkemykseni, minun tavoitteeni on ainakin vaikuttaa energian sisämarkkinoiden valmiiksi saamiseen mandaattini loppuun mennessä, joka on viisivuotinen. Tämä oli, se minun lopullinen tavoitteeni. Mitä tulee välittömämpiin painopisteisiin, niin sektorin kehittyminen oikeastaan sanelee painopisteitämme. Pyrimmehän tällä hetkellä luomaan energian sisämarkkinoita. Viraston yksi tavoite on laatia suuntaviivat. Työohjelma niistä esitetään parlamentissa kuukauden loppuussa. Ja niistä käy ilmi se, että mitkä ovat viraston painopisteet. Otaksun, että näiden alueiden joukossa on muun muassa energiakongestion hallinnointi, toiminnan turvallisuus ja kaasun sektorilla tariffien harmonisointi muun muassa ja yhteen toimivuus. Nämä ovat sellaisia alueita, jotka ovat kiireellisimpiä ja niiden osalta suuntaviivoja tarvitaan. Näiden puitesuuntaviivojen perusteella kehitellään sitten verkkokoodeja. Olen äärimmäisen kiitollinen siitä työstä, jota ergat ja sääntelijät ovat tehneet viimeksi kuluneen kuukauden aikana – koska tällä ta- se tarjoaa meille paljon taustamateriaalia, eh, jonka perusteella virasto voi sitten sujuvasti eh, toimia, kun se aloittaa toimintaansa. Toinen prioriteetti, ulkoinen sellainen, on tarkastella kymmenenvuotista eh, verkoston kehityssuunnitelmaa. Uskon, että ensot tulevat aika pian maaliskuun jälkeen esittämään tällaisen kymmenen vuoden verkoston kehityssuunnitelmansa. Niin ikään. Ensot, ö, ensojen ö, perussopimukset ja niiden perussopimuksesta ja jäsenistä viraston täytyy antaa oma kantansa, jotta nämä e-, ENSO-entiteetit voivat toimia asianmukaisella tavalla. Ja lopuksi haluaisin myös järjestää virastoon organisaatio- ja konsultaatiotoimia. Ne ovat tärkeitä, jotta voidaan pitää silmällä markkinoiden kehittymistä ja olla yhteydessä sidosryhmiin. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin vielä loppuun esittää pienen vision siitä, miten viraston pitäisi toimia ja minkälaista, miten, millä linjoilla sen pitäisi toimia. Minusta viraston tulisi keskittyä sääntelyyn ja sen tulisi suhtautua sääntelyyn teknisesti. Toimilinjojemme mukaisesti se myös vaikuttaa energiapolitiikan ja sen puitteiden laatimiseen antamalla parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille suosituksia. Uskon, että pyrimme pysymään loitolla politiikasta, mutta toki mielelläni aina keskustelen poliitikkojen, poliitikkojen kanssa. Aivan kuten puheeni alussa sanoin, minun mielestäni poliitikot edustavat meidän kaikkein tärkeimpiä sidosryhmiämme ja loppujen lopuksi edustavat myös kansalaisia. Toivottavasti tekin luotatte minuun ja virastoon samalla tavalla kuin luotatte teknisiin neuvonantajiin ja odotan hyvää yhteistyötä, kun yhdessä luomme yhtenäisiä energiamarkkinoita. Kiitos. Grazie dottor Potocnik e iniziamo il dibattito col primo intervento. Kiitoksia Potocnik. Aloitamme keskustelun Vidal Quadras ensimmäisenä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Potocnik, kiitoksia puheenvuorostanne ja selvityksestänne. Aivan aluksi haluaisin toivottaa teille menestystä uudessa tehtävässänne, mikä ei ole mitenkään helppo. Toki se on hyvin kiinnostava. Tarjoan teille apua konkreettisessa asiassa, jonka mainitsitte. Olette nyt hakemassa toimipaikkaa Ljubljanasta. On hyvä, että tiedätte, että tässä talossa minun vastuualueeseeni puhemiehistössä koskee, kuuluu infrastruktuuri ja toimittila. Tässä talossa meillä on siis hyvät asiantuntijat kiinteistömarkkinoilta ja rakennuksista. ja koskee kaikkia näitä aiheita. Meillä on paljon, paljon kokemusta pitkällä ajalta tällä alalla, joten olemme käytettävissä. No, mikäli tarvitsette apua tai lausuntoa, voitte olla varmoja, että meidän hieno joukkueemme on valmiina auttamaan teitä, mikäli apua tarvitsette tietenkin. Tämän lisäksi herra Potocning parlamentti aivan alusta asti on tukenut voimakkaasti tällaisen viraston perustamista, jolla on todellista ky- kykyä ja toimia eh, integrointujen tehokkaiden energiamarkkinoiden puolesta Euroopassa. Olemme vahvasti puolustaneet tätä virastoa alussa, alusta asti aivan alusta asti sanoimme, että haluamme vahvan viraston, mutta me emme tietenkään tätä päätöstä tee. Meidän on päästävä sopimukseen neuvoston kanssa. Loppujen lopuksi tulos ei ehkä ole aivan niin hyvä kuin toivoimme. Toivoimme todella lihaksikkaan viraston, mutta meidän on nyt suhtauduttava tähän optimistisesti ja ajateltava, että tämä on merkittävä askel eteenpäin tulevaisuutta ajatellen – teidän tehtävänne myötä valvonta, koordinaatio, lausuntojen antaminen, mietintöjen laatiminen, kertomusten laatiminen, ehdotusten tekeminen. Mikäli te käytätte hyvin näitä käytettävissä olevia välineitä, niin voitte varmasti tuoda arvokkaan panoksen mukaan. Joissakin asioissa teillä kyllä tulee olemaan ratkaiseva rooli. Ja viitan tässä rajat ylittäviin infrastruktuureihin. Tästä asiasta juuri halusinkin puhua. Ajatellaanpa sellainen tilanne, hyvä johtaja, että tarvit, on rakennettava yhteen liittämisrakenteita. Tiedätte, että Espanjassa on tärkeää. Ajatelkaapa, että meidän pitäisi rakentaa tällainen infrastruktuuria mukana olevat jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen. Näinhän saattaa käydä. Voisitteko kertoa minulle, herra johtaja, Millaisena näette viraston roolin sellaisena, sellaisessa hypoteettisessa tilanteessa, missä sopimuksen ei päästäisi valtioiden välillä? Kuinka virasto voisi omalta osaltaan auttaa tilanteen avaamisessa ja ratkaisun löytämisessä? Castillo. Sitten kollega Del Castillo. Eh, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Potocnigi Tervetuloa tänne valiokuntaan. Toivotan teidät tervetulleeksi oman ryhmäni puolesta sen koordinaattorina. Tällä hetkellä olemme käynnistämässä kahta virastoa, niin sanottua virastoa, joita tämä parlamentti, erityisesti tämä valiokunta, on tukenut ja se hyväksynyt edellisellä vaalikaudella, tai oikeastaan toinen niistä meni tällekin vaalikaudelle. Toinen koskee eurooppalaisten sääntelyä sääntelijöiden eh, virastoa Amerikkia ja toinen tätä energiavirastoa. Eilen eh, komission jäsen Cruz kertoi, että neuvosto on lopultakin eilis aamuna päättänyt, että Berikin eh, toimipaikaksi tulee Riika. Joten nämä molemmat virastot käynnistyvät suurin piirtein samaan aikaan ja niillä on hyvin samankaltaiset toimivaltuudet Bereke ja ehkä vielä enemmän energiaalan virasto tulevat ponnistelemaan samantyyppisten ongelmien kanssa, jotka liittyvät kansallisten sääntelijöiden riippumattomuuden asteeseen. Tämä poliittinen riippumattomuusongelma on joidenkin kansallisten sääntelijöiden kohdalla ongelmia aiheuttava asia ja estää viraston toiminnan toteutamista. Kun ajatellaan energia-alaa, missä määrin ajattelette, että tämän tyyppinen ongelma on olemassa? Tai onko se niin suuri, että, että se muodostaa esteen viraston toimivaltuuksien käyttämiselle? Ja kuinka uskotte, että ongelma voitaisiin ratkaista? On aivan selvää, että halusimme sitä tai emme. Kyseessä on todellinen ongelma jossakin jäsenvaltiossa. Ja Podimata la parola. Sitten kollega Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δόκτωρα Ποτότσιν και επιστρέψτε μου να σας συγχαρώ και εγώ. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Potocin ja omalta osaltani toivotan teille hyvää työkautta. Tiedätte, että astutte remmiin hyvin kriittisellä hetkellä. Niin kuin muutkin täällä sanoivat, haluaisimme, että virastolla olisi voimakkaampi rooli. Joka tapauksessa virasto aloittaa toimisella hetkellä, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja on laadittu yhteinen e- energiaohjelma vähän aikaa sitten esiteltiin eurooppalaisen energiayhteisön perustaminen. Kaikki tämä sattuu samaan aikaan, kun pyritään vahvistamaan kilpailukykyä, Euroopan talouden kilpailukykyä niin, että se selviäisi niin että selviäisimme myös ilmaston asettamista haasteista. Kaikki tämä on erityisen tärkeää tulevaisuudessa sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Haluaisin esittää kysymyksen. Tämä verkkoja koskeva hanke, kymmenvuotinen hanke, josta Vidal Quadraskin puhui. Mitä aloitteita teidän elimellänne on? Mitä hankkeita teillä on niin, että päästäisiin yli pirstoutuneisuudesta, joka tällä hetkellä vallitsee Euroopan unionissa, kun ajatellaan energiaverkkojen ohjelmointia maakaasun osalta ja myös sähkön osalta. Toinen kysymys. Se koskee Euroopan kansa, kuluttajia. Sanoitte jo aikaisemmin, että helposti unohdamme Euroopan kuluttajat. Heidän kuitenkin pitäisi olla huomiomme keskipisteenä kun olemme keskustelleet kolmannesta paketista, sovimme, että meillä olisi kuluttajien, energiakuluttajien peruskirja ja se liitettiin päätökseemme kolmanteen energiapakettiimme. Tämä on yhä tärkeämpi kysymys, koska kuulemme huolestuttavia viestejä siitä, kuinka energiaan ja sähkön hinnat tulevat kehittymään Euroopan unionin maissa – tämän kaltaisessa talouskriisissä. Se on ongelma. Haluaisin kysyä, mihin aloitteisiin virasto aikoo ryhtyä niin, että voitaisiin taata kuluttajien oikeudet energian kulutuksen alalla Euroopassa, niin että voitaisiin suitsia sähkön hintaa Euroopassa. La parola alla collega Malia Sartori. Kiitoksia sitten Amalia Sartori. Grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin liitän ääneni muiden kuoroon ja toivotan teidät tervetulleeksi kokoukseemme. Haluaisin kiittää teitä, hyvä virastonjohtaja, selvityksestänne. Siinä otettiin esille vähän vaikeampia ongelmia, kuten ongelmia, jotka liittyvät uuden toiminnan aloittamiseen. Nyt olisi tärkeää päästä mahdollisimman pian käyntiin ja toteuttamaan viraston todellista tehtävää. Sitä, josta Euroopan parlamentissakin on keskusteltu ja mikä on se keskeinen rooli, mitä tarvitsemme virastolta. Kun me puhumme kuluttajien edusta ja jäsenvaltioiden ja Euroopan edusta. Me pyrimme katsomaan, kuinka voisimme päästä harmonisointiin jäsenvaltioiden välillä. Tämä on ensimmäinen vaihe jotta päästäisiin yhtenäisiin energiamarkkinoihin, olisi erittäin tärkeää, että meillä olisi harmonisoidut säännöt. Tässä mielessä teidän virastollanne tulee olemaan keskeinen rooli. Te jo hahmottelitte vähän tulevaisuutta. Uudet säännöt edellyttävät pysyvää työtä komissiolta, neuvostolta ja meiltä se ei varmaankaan nopeuta tai helpoita tavoitteisiin pääsemistä, ottaen huomioon, että jäsenvaltioille sitten suunnataan suuntaviivoja ja lausuntoa. Pari kysymystä. Millaisia määräaikoja teillä on? Ne on tietenkin vaikeita saavuttaa, mutta on hyvä ainakin asettaa ajallisia tavoitteita, kun pyritään harmonisoimaan energiamarkkinoita jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionissa. Sitten toinen kysymys. Kun ajatellaan työskentelytapaa, Euroopan parlamentti toivoo tärkeää roolia – maiden välillä tietenkin saattaa nousta ongelmia. Haluaisin liittää ääneni edelliseen kollegan. Kun ajatellaan, millaisia erilaisia intressejä on eri mailla energiamarkkinoilla, kun ne liitettävyydessä tämä on yksi aivan keskeisistä ongelmistamme ollut viime kuukausina. Turmes. Seuraavana Claude Turmes. Uh, thank you, President. Congratulations uh, Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut herra Potocnikille tästä tärkeästä tehtävästä. Ensimmäinen pääjohtaja varmasti on se, joka muotoilee aina tämän instituution tietyllä tavalla. Me kuitenkin vaadimme paljon vahvempaa aseria neuvoston piti keksiä kaikenlaisia lainsäädännöllisiä temppuja. Siinä otettiin esille jotakin vuosikymmenten takaisia italialaisia tapauksia. Kukaan ei ollut edes pohtinut näitä kysymyksiä. Se, mitä me päätimme koordinaattoreissa tänä aamuna, on se, että että me perustamme ryhmän, jossa on jäseniä tästä valiokunnasta. Tämä on tällainen ASER-työryhmä. Ja tätä kautta me voimme sitten säännöllisesti olla yhteydessä ja seurata toimianne. Yksi kysymys teille kuitenkin vielä tänään. Meillä on 12 energiayhtiötä Euroopassa, jotka dominoivat 95 prosenttia energia- ja kaasumarkkinoista. Me emme voi säännellä niitä 27 sääntelyviranomaisen avulla. Eli miten te pyritte siihen, että miten ASER voisi olla avuksi siinä, että päästäisiin mahdollisimman korkealle tasolle, mitä sääntelyn tulee 27 viranomaisen välillä. Ja, ja danke, Frau Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on hyvä, että olemme pystyneet luomaan uudet puitteet ja minä onnittelen myös herra Potocnigia tässä on kysymys siitä, että uuden instituution täytyisi tukea jäsenvaltioita siinä, että ne pääsevät muille markkinoille. Eli kansallisia markkinoita täytyisi tukea siinä, että ne pystyvät toimimaan aktiivisesti myös muilla markkinoilla. Ja totta kai lupamenettelyt ovat tässä erittäin keskeisessä asemassa. Aiotteko te myös ottaa nämä lupamenettelykysymykset esille aserissa? Ja aiotteko tehdä ehdotuksen, mitä lainsäädäntöön Euroopan tasolla tulee? Koordinaattoreissa me päätimme, että me tulemme käsittämään käsittelemään komission ehdotusta, joka koskee kolmansia maita tässä energiakysymyksessä. Täällähän jo käytiin äänestysasiasta, joka koski kolmansia verkkoja. Täällä puhuttiin sadasta miljoonasta eurosta tämän kysymyksen yhteydessä ja se ei oikeastaan ole sen mukaista, mitä se aikaisemmin on olla, ollut. Tuleeko ASER käsittelemään tätä komission päätöstä ja tuletteko te tekemään arvioinnin näistä kysymyksistä, jonka voitte sitten esittää meille, jotta nyt voisimme päättää tämän keskustelun. Kiitos. Grazie, collega Odi, la parola. Kiitoksia sitten kollega Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, yhtyä kollegoihini ja onnitella teitä nimityksestänne tuota, teille ja työhönne. Kysymys on lyhyt. Minkä tasoista avoimuutta tullaan toteuttamaan viraston päätöksissä? Kuluuko teidän ja julkaisujen organisointi? Missä määrin aiotte antaa parlamentin jäsenten ja yleisön saataville pohdintanne, tutkimuksenne ja päätöksenne vai – Onko se jo asetuksessa ne säädetty? Tiedättehän, että meille avoimuus on erittäin tärkeää kaikissa Euroopan unionin elimissä. Prima di dare la parola al dottor Potocini, Ennen kuin annan puheenvuoron herra Potocinille, käytän itse hyvin lyhyen puheenvuoron. Minäkin haluaisin kiittää teitä ja yhtä siihen, mitä täällä on sanottu. Toivon, että tiedotuksen avoimuus ja tyhjentävyys säilyy tällaisena usein me täällä vaikutamme myös ratkaisevasti erilaisten elimien syntymiseen ja sen jälkeen emme tiedä niiden toiminnasta juuri mitään tai se on hyvin työlästä, joten toivon, että voisimme alun perin sopia jatkuvasta tiedon välityksestä. Yhdyn ensimmäiseen ja muihinkin puheenvuoroihin ja totean, että parlamentti olisi toivonut että tälle sektorille ja myös televiestintään olisi saatu voimakkaampia virastoja, jotka ovat paremmin integroituneita Euroopan tasolle. Meillä on rima hyvin korkealla. En tietenkään toivo, että se olisi liian korkealla, kun ajatellaan todellisia toimivaltuuksia ja sitä, mitä asetuksessa todetaan aserista. Mutta todella suosittelisin, että tulkitsit, tulkitsisitte yhdessä avustajien kanssa eh, oman mandaattinne mahdollisimman korkeaksi eh, asetuksen asettamissa rajoissa. Tämä parlamentti todella toivoo integrointia, harmonisointia ja markkinoita, eh, jotka syntyisivät Euroopan tasolle eikä olisi pirstautunutta, mutta tietenkin on toimittava niissä rajoissa, joita lopullinen teksti sallii, johon päädyttiin Euroopan neuvoston välillä. Todella toivon, että käyttäisitte roolianne mahdollisimman voimakkaasti. Nyt annan puheenvuoron teille, olkaa hyvä. Well, first of all, thank you very... Ensinnäkin haluan kiittää teitä kaikkia hyvistä toivotuksista tässä uudessa haasteessani. Niin vastaan kaikille englanniksi. Ehkä se on helpompaa kaikille. Vidal Quadrasille sanoisin seuraavan. Haluan kiittää teitä tuen tarjouksestanne käytännön asioissa. Kyllä minä tulen varmasti tietämään, miten vaikeaa tämä tehtävä hyvien toimitilojen löytämiseksi on. Tulen ehkäpä tarttumaan tähän tarjoukseen. Kiitos vain kovasti. Sitten vähän tärkeämpiin asioihin. Niin. Tämä yhteenliitettävyyden kysymys on hyvin ajankohtainen. Virastolla tulee olemaan kyllä osansa esitettävänään. E, Päätöksentekotoimivaltojahan sillä ei ole, mutta sillä on kyllä on erittäin tärkeä osa esitettävänään. Ja mitä tulee yhteenliitettävyyksiin, niin liittäisin tämän siihen kysymykseen, tai no ehkä palaamme tähän myöhemmin. Mutta täällä kysyttiin sitä, että mitä, yritys, mitä virasto voi tehdä yhteenliitettävyyden suhteen. No moniakin asioita. Ensinnäkin se antaa lausuntoja kymmenen vuoden verkostojen kehityssuunnitelmista. Ja se tekee, antaa lausunnon näiden suunnitelmien sopivuudesta tukea sisämarkkinoita – Eli jos virasto on sitä mieltä, että nämä suunnitelmat kenties ovat omiaan rajoittamaan kilpailua tai rajoittamaan eri jäsenvaltioiden välisten verkkojen kehittämistä, niin toki sanomme tämän ääneen. Tämä on mielestäni viraston rooli. Niin ikään meillä on rooli siinä, että meidän täytyy pohtia, kuinka tämänhetkistä kapasiteettia voidaan käyttää. Virastolla tulee olemaan konsultatiivinen rooli, se voi antaa lausuntoja, mielipiteitä, mutta me voimme myös puuttua asioihin, jos kansalliset viranomaiset, sääntelyviranomaiset eivät onnistu sopimaan siitä, miten näitä yhteenliittyvyyskapasiteetteja pitää käsitellä jäsenvaltioiden välillä. Eli tällaisissa tapauksissa virasto muun muassa ö, omaa päätöksentekovaltaa, ja se on sitova, sitovaa sellaista. Sitten, niin, virasto ei pidättäydy ö, lausumasta kantaansa silloin, kun yhteenliitettävyyksiin liittyy ongelmia – silloin, kun niiden tulisi, niitä, niitä voitaisiin taloudellisesti pätevällä tavalla ratkaista. Sitten Rouva de Castillon kysymys sääntelijöistä. Tämä on tärkeä kysymys kolmannen energiapaketin kannalta. Sehän paran, paransi ri, sääntelijöiden riippuvattomuusvaatimuksia. Seuraavassa paketissa vaaditaan, edellytetään, että sääntelijät ovat riippumattomia teollisuudesta ja ovat sangen riippumattomia hallinnosta. Joten siinä vaiheessa, kun pakettia täytäntöön pannaan, niin, ja täytyy nähtäväksi jää, miten sitä täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa, mutta kansallisten viranomaisten, sääntelyviranomaisten riippumattomuusvaatimukset ovat korkeammat kuin tähän saakka. Ratkaisut eivät aina välttämättä ole yksioikoisia, koska hallinnon täytyy edelleenkin tiettyjä sääntelijöiden toimia hyväksyä. Toivottavasti ensi vuonna meillä on jo riippumattomampia sääntelyviranomaisia. Ja tämähän myös varmasti avittaa viraston omaa työtä, koska tulee olemaan paljon helpompaa tehdä yhteistyötä riippumattomien äh, sääntelijöiden kanssa pikemminkin kuin sellaisten, joilla on poliittinen mandaatti jäsenvaltiosta. Sitten puuttuisin loppukäyttäjien oikeuksiin liittyvään kysymykseen. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne, nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Uskon, että virasto kyllä voi auttaa kuluttajia kahdellakin tavalla. Meidän täytyy saada aikaan sisämarkkinat. Kilpailun tulisi alentaa hintoja, ainakin verrattuna siihen, mitä ne olisivat olleet. Ja minulla on kyllä kokemuksia italialaisesta sääntelijästä. Alussa ihmiset sanovat, että missäpähän ne hintojen alennukset nyt ovat. No, täytyy aina miettiä, että mitkä hinnat olisivat olleet ilman vapauttamista. Ja jos voimme luoda täydelliset sisämarkkinat, niin varmasti suurempi kilpailu tuo muassaan parempia kuluttajien oikeuksia alempia hintoja. Yksi viraston päätavoitteista on edistää sisämarkkinoita. Minä mainitsin jo verkosto, verkkokoodit. Ne tulevat ensimmäistä kertaa olevaan EU-tasolla sitovia koodeja. Ja ne liittyvät muun muassa sellaisiin asioihin kuin verkkojen laajentuminen, niiden ruuhkautumisen valvonta ja niin edespäin. Tämä siis menee sisämarkkinoiden ytimeen. Mutta sitten viraston täytyy myös valvoa vähittäismyyntihintoja. Eli virasto tarkastelee sitä, kuinka vähittäishinnat kehittyvät eri jäsenvaltioissa ja onko jonkinlaisia anomalioita, poikkeavuuksia ja jos on, niin silloin meidän on syytä tehdä suosituksia jotta asia voitaisiin ottaa puheeksi kansallisten viranomaisten kanssa tai parlamentin tai komission kanssa. Rouva Sartori esitti kysymyksen. Hän oli kiinnostunut harmonisaatiosta ja siitä, minkälaisia takarajoja on. Minä toivoisin, että voisimme olla hiukan kunnianhimoisempia – harmonisoinnin asemesta voisimme integroida markkinoita. Ja kuten mainitsin, niin meillä on joitain tärkeitä puitesuuntaviivoja, ja viraston tulisi sellaisia enemmänkin julkaista toimintansa ensimmäisenä kuukausina. Se työ, jota tällä hetkellä sääntelijät tekevät todellakin, on nyt tekeillä. Ja virasto voi aloittaa sitten ihan täydessä vauhdissa työnsä. Me haluaisimme antaa tärkeän prioriteetin suuntaviivoille. Myöhemmin parlamenttikin saa käsinsä tämän työn kirjallisena, mutta otaksun, että nämä alustavat suuntaviivat annettaisiin viraston toiminnan ensimmäisen vuoden lopussa. Tämähän on ensimmäinen askel askel siihen, että lopulta komissio hyväksyy verkkokoodit. Ja aivan kuten mainitsin, niin, niin ensot laativat verkkokoodeja ja virasto ne verifioi, varmistaa, että ne ovat suuntavivojen mukaisia ja sen jälkeen ne menevät valvonnan käsittävän komitologiamenettelyn kautta komission päätettäväksi. Nämä kaikki askeleet ovat ehkä viraston mm, valvon, valvonnan silmän ulkopuolella, mutta jos tässä onnistutaan, niin sitten seuraa seuraavia vaiheita. Sitten, mitä tulee eri maiden välisiin suhteisiin, aivan kuten jo aiemmin sanoin, niin viraston vastuu on puuttua asioihin, jos eri maiden sääntelijät sopivat siitä, että virasto saa tehdä päätöksiä, tai jos eivät ole, eivät pääse yksimielisyyteen, ja tietyn kypsymisajan jälkeen, kuuden kuukauden vuoden jälkeen virasto saakontolleen kyseisen päätöksen. Eli meillä on kyllä toimivaltoja. Meillä on rooli puuttua peliin silloin, kun kiistoja eri sääntelijöiden välillä tulee tai erimielisyyksiä ilmenee. Edustaja Turmes, olette oikeassa. Nyt on tietysti parempi tilanne, kun on 12 energiaa yritystä sen sijaan, että olisi vain yksi valtaa pitävä. Viraston tehtävä on varmistaa se, että markkinat ovat kilpailukykyiset ja toimivat kautta Euroopan unionin, ja kilpailun avulla voidaan varmistaa se, että yritykset eivät väärinkäytä asemiaan. Ja pitää huoli siitä, että yhdelläkään yrityksellä ei ole dominoivaa markkina-asemaa. Mitä laajemmat markkinat ovat, sen suurempaa on kilpailu. Eli suuremmat yritykset ja alueelliset pienemmätkin yritykset voivat kilpailla. Tämä on haaste meille. Tämä on myös ollut markkinoiden integroimisen tavoite alun perinkin. Tietenkin virasto tulee valvomaan markkinoita. Jos ongelmia ilmenee, niin me olemme kyllä valmiita niitä ottamaan esiin ja raportoimaan asiasta teille tai komissiolle. Edustaja Ryyvi, te puhuitte prosessista, jonka myötä ASER öö, hyväksyy asioita ja noudattaa parhaita käytäntöitä. Aserilla tulee olemaan se mahdollisuus, että se voi hyötyä kaikkien eurooppalaisten sääntelijöiden kokemuksista. Meillä on hyviä kokemuksia. Minä olen itse tehnyt työtä italialaisten sääntelijöiden kanssa. Myös Florence Kuffin kanssa olen ollut tekemisissä, olemme järjestäneet työpajoja, olemme vaihtaneet näkemyksiä eri sääntelijöiden kanssa. Ja varmasti meillä on paljon opittavaa kansallisilta sääntelijöiltä, kun haluamme oppia parhaista käytänteestä ja niin edespäin. Toivottavasti Aserin henkilöstö tuo mukanaan tätä parhaiden käytänteiden kulttuuria eri Euroopan kolkilta. Joten olen kyllä hyvin innoissani siitä prospektista, että voin tehdä yhteistyötä eri sääntelijöiden kanssa. Sitten tämä kompensaatiomekanismi, se on yksi aihe. Asetuksen 714 mukaisesti siihen voidaan puuttua suuntaviivojen kautta voi olla myöskin, että ongelma ratkaistaan jo etukäteen. Tietysti virasto tulee pitämään silmällä siitä, miten tämä homma lutviutuu. Valvonta velvollisuushan meillä on ja raportoimme sen mukaisesti parlamentille ja neuvostolle. Edustaja Odi avoimuudesta. Virastolla on tehtävä kuulla mittavasti ennen kuin se tekee päätöksiä. Eli jokaista päätöstä edeltää konsultaatiovaihe, ja tässäkin kohtaa haluaisin hyötyä Euroopan parhaista käytänteistä. Tietyt sääntelijät ovat kehittäneet hyvää konsultaatiokäytäntöä. ERKOK on niin tehnyt myös, joten virasto tulee noudattamaan samaa, samalla linjoilla. Kaikki viraston päätökset julkaistaan avoimuuden nimissä tulemme myös pitämään julkisena kaikkea sitä materiaalia, jota erikseen luokitella, luokitella luottamukselliseksi. No niin, tiedän, että odotukset ovat kovat. Minullakin on kovat odotukset viraston ja henkilöstöni suhteen. Minä ja virasto varmasti toivottavasti voimme täyttää nämä odotukset. Kiitos. Grazie, grazie direttore e buon lavoro. Kiitoksia, hyvä johtaja ja toivotan teille hyvää työtä. Olemme saaneet nyt aika täsmällisiä vastauksia kysymyksiimme. Kiitoksia siitä.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 Proseguiamo i nostri lavori, chiedendo nostri ospiti. No niin, jatkamme kokoustamme. Pyydän kutsuvieraita istumaan paikoilleen. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Hyvä. Put a, a question of method at the beginning. Is... Esitin metodikysymyksen aluksi. Eli siis meillä on 45 minuuttua, minuuttia. Voisimmeko tehdä niin, että me kuulemme ensin kolme kysymystä ja sitten saamme vastauksen, eikä niin, että on 10-12 kysymystä, sitten saamme vastauksen. Ne eivät enää ole tarkkoja siinä vaiheessa. Ehkä kolme kysymystä ja sitten vastaus, ehkä se olisi dynaamisempaa. Sono, sono d'accordo con lei, sì, sì. Olen aivan yhtä mieltä. Kyllä se sopii. Eh, diamo il benvenuto, dicevo, i nostri... Niin, nyt toivotan tervetulleeksi kutsuvieraamme. Quintana Trias. Quintana Trias, hän on eh, energia F4-johtaja eh, ja Frank Brisco, hän, on, hän johtaa tätä Fusion for Energy-yhteisyritystä. Edellinen henkilö oli siis Euroopan komissiosta tutkimuksen pääosastosta. Ennen kuin annan kutsuvieraille puheenvuoron. Toivotan heidät tervetulleeksi ja pyydän anteeksi, että olette joutuneet hieman odottamaan. Haluaisin muistuttaa siitä, että, teidän, että heidän esityksensä koskee ITER-hanketta ja, ja sitä koskevaa työohjelmaa ja Fusion for Energy yhteisyrityksen toimintaa. Pyytäisin, että keskittyisitte puheenvuoroissanne erityisesti rahoitusnäkökohtiin, koska haluaisimme ymmärtää, ovatko aiotut varat riittäviä. Haluaisin myös, haluaisimme myös hyvin selkeitä selvityksiä siitä, millaisia maksuosuuksia eri vaiheissa tarvitaan eri hankkeen rakennusvaiheissa. Haluaisin pyytää, että tutkimuksen pääosaston edustaja Euroopan komissiosta käyttää puheenvuoron ensimmäisenä. Grazie tante presidente. Uh, good afternoon to you all. Um... Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ITER-sopimus allekirjoitettiin vuonna 2006 eh, muun muassa eh, Euratom, Kiina, Intia, USA, Venäjä, Korea allekirjoittivat sen. Se perustui vuoden 2001 kustannusarvioihin, mutta vuonna 2007 eh, tehtiin riippumaton arviointi ja arviot tuplaantuivat tuolloin. Tavoitteena on varmistaa ITERin menestys sopivin kustannuksin niin, että eurooppalainen veronmaksaja ei joutuisi maksamaan liikaa. Ja siksi haluttiin asettaa ehdoksi uskottavat kustannusten arviointit, realistinen aikataulu ja myös se, että projektia hallinnoidaan kaikilla tasoilla. Marraskuussa 2009 uusi neuvosto vahvisti yksimielisen tukensa ITERille myös siten, että kustannuksia nostettiin edellyttäen, että reunaehdoista pidettäisiin kiinni. Komissio on jatkuvasti tehnyt työtä sen eteen, että nämä ehdot todellakin tulisivat kunnioitetuiksi. Ensinnäkin kustannusarvioista arvioita on mittavasti tutkittu jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avulla ja näyttää siltä, että meidän arviomme on niin hyvä kuin tässä vaiheessa vain voin tehdään. Nämä, tämä tarkoittaa 7,2 miljardia Euroopan maksettavaksi ITERin rakennusvaiheessa. Sen arvioidaan jatkuvan vuoteen 2020 kustannusten rajoitustoimiin on ryhdytty. Eurooppalainen yhteisyritys kyllä pitää huolen siitä, että kustannukset pysyvät aisoissa. Vuonna 2009 marraskuussa tehtyjen arvioiden myötä Ähm, tekniset riskit ovat äh, nyt niin lievät, että tätä hanketta pidetään teknisesti hyväksyttävänä. Ja komissio on ehdottanut myös äh, Fusio, Fusion for Energy, Energy-ohjelman äh, hallinnointisuunnitelmaa. Teki sen johtopäätöksen, että organisaatiota täytyy muuttaa, viraston kulttuuria täytyy muuttaa niin, että se voi täyttää e- Euroopan ITER-velvoitteet. Vuonna 2010 uusi johtaja, joka istuu minun vieressäni, nimettiin paikalleen ja aloittaa viraston saneerauksen. Komission aloitteesta ITER-neuvosto vuonna 2009 perusti ITER-organisaation hallinnointi hallinnointi-arviointihankkeen. Raportti annettiin vuonna 2009 ITER-neuvostolle, ja siinä sanottiin, että muutoksia tarvitaan sekä johdossa että organisaation rakenteissa. Nyt nämä johdon muutokset on, ovat totta. Ne tapahtuvat tulevina viikkoina. Komissio lähettää tiedonannon jatkosta, ITERin jatkosta sekä neuvostolle että parlamentille. Ja tässä tiedonannossa tarkoitus on, tarkoituksena on se, että Euroopan, eurooppalaisen veronmaksajien rahoja käytetään asianmukaisella tavalla ja Euroopan instituutioiden, komission, parlamentin ja neuvoston pitää pitää huoli siitä, että hanke menee oikeaan suuntaan ja saa riittävän rahoituksellisen tuen koko sen rakennus- ja operaatiovaiheessa. Euroopan unionin ei tulisi joutua samanlaiseen tilanteeseen kuin Galileossa. Tällainen palikoista rakentamismenettely ei ole hyvä asia. Sillä tavalla Euroopan unionin maine ei ainakaan parane. Kaikkien täytyy kantaa vastuunsa, jotta ITER-velvoitteet tulevat täytetyiksi. Jäsenvaltioiden täytyy myös taata riittävä rahoituksellinen tuki ITERille koko sen rakennus- ja operaatiovaiheessa. Se on sen kestävyyden ehto. Kansainväliset kumppanimme odottavat, että EU tekee sen, että ITER-neuvosto hyväksyy niin sanotun baseline-projektin. Tarkoittaa siis projektin sovellusalaa, aikataulua ja tämä päätös on tarkoitus tehdä ITER-neuvostossa, neuvoston seuraavassa kokouksessa kesäkuussa 2010. Komissio voi tukea tätä baselinea vasta sen jälkeen, kun neuvostolta on, saa, neuvostolta on saatu takeet pitkän tähtäyksen rahoituksesta. Se edellyttää sitä, että EU nähdään luotettavana kumppanina kansainvälisesti. ITERin toteuttaminen on erittäin tärkeä asia, mutta sitä ei voida tehdä EU 2020 prioriteettien kustannuksella. 1,4 miljardia euroa on rahaa käytettävissä vuosina 2012-2014. Puhun tässä ö, sitoumusmäärärahoista. Komissio on valmis tekemään tähän liittyen riittäviä ehdotuksia siinä vaiheessa, kun pitkän tähtäyksen takeet on annettu. Tässä tällaisessa ehdotuksessa pyrimme käyttämään kaiken mahdollisen rahoituksen hyväksemme siten, että otamme huomioon toimielinten välisen sopimuksen rahoituspuitteet ja rahoitusasetuksen ja myös Eurooppa 2020 strategian. Kiitoksia kovasti. Grazie, dottor Quintana Trias. La parola dottor Frank Kiitoksia sitten Frank Brisko ja puheenvuoro alustusta varten. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Yes. So I will continue. Um, uh, first... No, jatkan Ehkä minun pitäisi ensin selvittää, että jaoin teille esitykseni etukäteen, mutta sitten minua pyydettiin, että minä keskittyisin enemmän kustannuskysymyksiin, mikä on tärkeää tällä hetkellä. Joten nyt meillä on lyhyempi esitys, joka koskee tätä aihetta. Vastaan toki mielelläni kysymyksiin liittyen siihen materiaaliin, joka teille lähetettiin. Joten ehkä muutama sananen selvittääkseni, mikä tämä etä on. For power production. Eli ITERin tarkoitus on demonstroida ö, fuusioenergiaa. Tästä näette, että kyseessä Hetkinen. Penso che non si veda per la luce. Luulen, että valon takia tämä ei oikein näy. Onko tästä kysymys? Olkaa hyvä. No, I think we, we have, uh, this is organized... Niin, mehän haluamme esittää kysymyksiä. Me tiedämme, mikä ITER on. Emmekä voisi nyt esittää tässä heti kysymyksiä. Scusate, sorry. Prego. Prego, c'è una presidenza che risponde. Prego. Puheenjohtaja vastaa. Haluaisin pyytää, että annamme vierasta pitämään esityksensä. Hän voi varmasti mennä ytimeen, ottaen huomioon, että yleisö kyllä tuntee tämän asian yleisesti. Yes. So I won't take uh, too much time. Niin, puhun lyhyesti. Niin tässä on kuva Ikeristä ja voitte nähdä, kuinka monimutkainen tämä väline on. Kuka osallistuu Iteriin? Kollegani tässä jo selitti, että kyse on kansainvälisestä yhteistyöhankkeesta eh, tässä kuvassa näytettyjen osapuolten välillä. Miten ITER tullaan rakentamaan? Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää, jotta voi ymmärtää kustannuskysymykset. Tämän laitteen eri osiot on jaettu kahteen erilliseen pakettiin ja ne on jaettu vielä seitsemän osapuolen kesken, kuten tästä dian oikeasta alakulmasta näkyy. Eli suurin osa ITERin kontribuutioista tapahtuu varusteina, laitteina, ei niinkään rahana. Tässä on vielä kuva ITERistä. Tässä on sen avainteknologioita joita Euroopan täytyy tarjota. Ensinnäkin superjohtavia magneetteja, sitten tällaisia vakuumialtaita, joissa tämä fuusioreaktio tapahtuu. Myös tämän reaktorin pohjarakenteita, jossa on suuria lämpövirtoja, joita täytyy käsitellä. Tässä on taiteilijan näkemys ITER ITERistä kymmenen vuoden kuluttua. Toimipaikka on jo olemassa ikään kuin tällaisena foorumina, mutta työtä ei ole vielä aloitettu. Itse asiassa se alkaa ensi kuussa. ja Sen ensimmäinen rakennus tullaan pystyttämään tuolloin ja suurimman rakennuksen kellari, Tokomak-rakennuksen kellari tullaan rakentamaan. Jos nyt mennään sitten kustannuskysymykseen, niin on tärkeää todeta, että ITERin rakentaminen on tietenkin pitkä hanke. Se on suuri hanke, johon me nyt olemme ryhtymässä. Ja kiinnittäisin vain teidän huomionne siihen, eh, mitkä ovat nämä neljä projektin tärkeintä eh, aspektia, sen eh, laajuus, aikataulu, kustannukset, riskit. Nämä kaikki liittyvät toisiinsa Esimerkiksi jos haluaa mennä nopeasti aikataulussa, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että kustannukset nousevat. Tästä kuvasta myös näkyvät miten, se, miten vastuut on jaettu eri organisaatioiden välillä. Erityisesti ITER-organisaatio ja sen kansainvälinen tiimi on vastuussa tästä designista ja laajuudesta – eli että minkälaisia piirteitä siihen liittyy ja niin edespäin. Sitten aikataulu, sekin on lähinnä ITER-organisaation käsissä. Mitä tulee kustannuksiin ja riskeihin, se on Fusion for Energyn käsissä ja muiden organisaatioiden käsissä, jotka ovat niin ikään ITER-sopimuksen osapuolia. Erityisesti niiden organisaatioiden, jotka antavat näitä laitteistoja käyttöön, ja sitten antavat myös käteismaksuja, kontribuutioita. En usko, että nämä luvut näkyvät kauhean hyvin. Ne ovat kuitenkin niiden lukujen linjo, samoissa linjoissa niiden luvien kanssa, joita komissio on tiedonannossaan esittänyt. Tässä vain näkyy, että miten kustannukset ovat kehittyneet sitten vuoden 2009 arvioiden ihan näihin päiviin saakka. Näissä tästä näkyy myös se, kuinka kustannukset jaetaan ja toisaalta laitteistokontribuutioiden ja käteiskontribuutioiden kesken. Eli me voimme palata näihin yksityiskohtiin myöhemmin, jos haluatte kustannuksista enemmän puhua. Sitten minulla on tässä kuva, josta näkyy se, että millaisia syitä kustannusten nousuun on ollut, kollegoni jo näihin viittasi, on hyvä ymmärtää, miksi kustannukset ovat nousseet, jotta voimme sitten jatkossa pitää niitä aisoissa. Ensinnäkin vuoden 2001 suunnitelma ei ollut vielä täydellinen. Tämä huomattiin rakennus- tai muotoiluraporteissa. Toinen syy, vuoden 2001 suunnitelma oli geneerinen. Se laadittiin siten, että se voitaisiin pinnan, pistää minne tahansa. Nyt sitä on sopeutettu nimenomaan Kadarashin tarpeisiin. Paikallahan saattaa olla maanjäristyksiä, joten seismisiä eristeitä on täytynyt ottaa käyttöön. Sitten kolmas syy Alkuperäinen suunnitelma sisälsi tiettyjä riskejä, joten on pitänyt lisätä uusia piirteitä, joiden avulla voidaan vähentää riskejä. Kuitenkin kustannukset ovat nousseet. Syy numero neljä. Inflaatio on ollut, siis kun ajatellaan niitä materiaaleja ja metalleja, joista tämä rakennus on tehty, niiden hinta on noussut nopeammin kuin mitä alun perin inflaation nopeudeksi ajateltiin. Syy numero viisi. Mainitsinkin jo, että tätä rakennusta suunnitelmaa ei ollut alun perin tehty valmiiksi ja siksi meidän on täytynyt tehdä paljon enemmän työtä ylimääräisten piirteiden hinta on ollut, on nostanut hintaa. Sitten kuudes syy on se, että monet organisaatiot, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, ovat aivan uusia, muun muassa ITER-organisaatio, Future for Energy-organisaatio Barcelonassa ja muitakin tällaisia organisaatioita, jotka ovat aivan uusia. Kolme vuotta on mennyt tällaisten organisaatioiden perustamiseen, henkilöstön rekrytointiin, erilaisten prosessien aikaan aloittamiseen ja niin edespäin joten tämän projektin aikajänne on nyt kolmesta neljään vuotta pidempi kuin alun perin kuviteltiin ja se on nostanut hintoja. Ja lopuksi osapuolten lukumäärä on noussut ö, sitten vuoden 2001. Ja se on myös ö, nostanut kustannuksia, koska nyt ö, kuvio on paljon monimutkaisempi, kun osapuolia on enemmän. Sitten arvioiden ö, vankkuus. Ensinnäkin kustannusarvioita riippumattomat toimielimet ovat arvioineet useampaakin otteeseen – sekä ITER-organisaation että F4I-osapuolen osalta. Lienee myös totta sanoa, että kustannukset ovat nyt vakautuneet. Pahimmat kustannusten korotukset tapahtuivat vuonna 2008 ja 2009. Sen jälkeen vain pieniä kustannusten korotuksia on tapahtunut tietyistä syistä. Tällä hetkellä olemme siinä vaiheessa, että voimme tehdä sopimuksia elinkeinoelämän kanssa. Hankintasopimukset ovat enemmän tai vähemmän arvioiden mukaisia. Jotkut ovat alhaisempia, jotkut korkeampia, mutta keskimäärin ovat pysyneet aisoissa. projekti on mennyt eteenpäin. Nyt tämä ylimääräinen rakentaminen on melkein saatu päätökseen – siksi riskejäkin on nyt vähemmän. Riskinarvioihin on otettu huomioon mahdollisia yllättäviä menoeriä. Tämä liittyy niin valmistus- kuin koko, kokoamisvaiheeseenkin. Pienten riskien osalta ei ole mitään ylimääräisiä hätävaroja jos tällaisia pieniä riskejä ilmenee, niin ne sitten kohdataan sitä mukaan, kun niitä tulee eteen. Ja sitten viimeinen dia. Kerron toimista, joita on otettu käyttöön jossain määrin, joiden tarkoitus on pitää aisoissa kuluja, jotta kustannusarviot eivät tästä enää nouse. Tämä on siis viimeinen kuva. Eli koska vastuut on jaettu ITER-organisaation ja F4Ein välillä ja muiden tahojen välillä, niin me teemme nyt lähemmin yhteistyötä ITER-organisaation kanssa niin, että enää ei tule sellaisia muutoksia, jotka nostaisivat hintoja. Me pyrimme tekemään kustannussäästöjä kaikissa työssämme ja jos kustannukset nousevat, jos esimerkiksi saamme tarjouksen tietyn työn tekemiseksi ja kustannukset ovat arvioiden, arvioita suurempia, niin me kyllä kyseenalaistamme tällaisen tilanteen. Kun teemme kustannussäästöjä, niin jos haluatte, niin lopetan kyllä tähän ja voin kuunnella kysymyksiänne. Niin, joka tapauksessa jätän tämän tähän näkyville. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, kun keskeytin, mutta voitte vielä paikata vastauksienne aikana. Ensimmäinen kysymys, äh, Matari Vasili. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuulin kyllä tämän puheen. Pyydetään komission parlamentin ja neuvoston tukea, mutta jotta saisitte me tarvitaan luottamusta. Ja minun on äh, sanottava, että kun vuonna 2001 tehtiin arviointi, sen tekivät äh, asiantuntijat puhuttiin 2,7 miljardista ja, ja nyt vuonna 2009 puhutaankin 7,2 miljardista. Ymmärrätte, että jos olisi ollut nousua 30 prosentilla, niin sitten ehkä tämä inflaatioperustelu ja määnjäristöt ja no, jos niitä oli Kadarasissa, niin olihan niitä Japanissakin. Kyllähän se olisi voitu ottaa huomioon. Tai sitten henkilökunnan palkkojen nousu ja muut, niin kyllä en minä tältä nyt ymmärrä, että oletteko aliarvioineet kustannukset alussa? Äh, EPR Suomeen muuttiin kolmella, muuttiin kolmella miljardilla. Nyt puhutaan jo kuudesta seitsemästä miljardista. Ja nyt olette me, meille myymässä Iteria pelin aliarvioitte kustannuksia niin, että se voitaisiin hyväksyä Euroopassa ja jäsenvaltioissa. Ja nyt sanottekin, että no, nyt ovat hinnat vähän nousseet. Toinen asia, joka järkyttää minua ja miksi en voi luottaa lukuihin, on se, kun katson toimintakuluja ja purkamiskuluja, kun ne arvioitiin 5 miljardin euroon, niin niitä ei kuitenkaan yliarvioitu. Vahvistaako komissio, että toimintakulut ja nämä purkamiskulut ovat edelleen 5 miljardin tasolla, kuten ne olivat vuonna 2001. Me tunnemme teidät. Pari vuoden päästä sanotte, että, että, että vielä kaksi miljardia tuli lisää näihin toimintakuluihin. Minä pyydän, että toi, tilintarkastustuomioistuin tekisi arvioin niin ITERin kuluista, koska muussa tapauksessa sinne uppoaa kaikki varat ja jäsenvaltiot valtiot joutuvat rang, rangaistuiksi. Meidän pitäisi saada sieltä sähköä, mutta vasta vuonna 2050, kun ihmiskunta on jo kadonnut. Kiitoksia. Grazie. Eh, la parola al collega Mezzaros. Seuraavana kollega Mezzaros. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan herrat tervetulleeksi ja kiitän tästä esityksestä. Minä en ole edellisen kollegan kanssa lainkaan samaa mieltä. Me puhumme tutkimuksesta ja tutkimuksessa täytyy ottaa tiettyjä mekanismeja huomioon. Jos me katsomme, kuinka paljon määrärahoja käytimme puiteohjelmaan kymmenen vuotta sitten, niin kyllä silloin nämä luvut ovat täysin realistisia. Minä tunnen, tuen tätä hanketta. Me elämme energiakriisin aikoja ja jotta me voisimme päästä pois tästä kriisistä, niin me tarvitsemme energiastrategian, joka takaa eurooppalaisille energian saannin. ITER-hankkeella on juuri tämä tavoite. Ja tämä on yksi esimerkki sille, että ydinenergiaa voi käyttää myös rauhanomaisiin tarkoituksiin. Tämä on puhdas energianlähde, joka e, ei tuota CO2-päästöjä Kiinassa, Intiassa ja USAssa että näiden maiden jälkeen Eurooppa voi ottaa johtavan aseman ja siksi tämä hanke on erittäin tärkeä Euroopan unionille. Tämä on osittain poliittinen kysymys ja jos nyt olen ymmärtänyt oikein, niin tämä hanke on ainoa tutkimushanke, jota Euroopan unioni koordinoi. Jos me olemme epävarmoja tässä suhteessa, niin silloin joku kumppaneistamme ö, ottaa ohjat käsiin. On aivan selvää, että me tarvitsemme uusia rahoituslähteitä, mutta meidän täytyy myös pohtia sitä, mitkä mahdollisuudet ovat parhaimpia. Euroopan investointipankki ei ilmeisesti ole hyvä ratkaisu eikä myöskään rakennemuutokset. Tätä kautta me emme saa ratkaisua aikaiseksi ja niillä saattaa olla jopa kielteisiä vaikutuksia Eurooppa 2020 strategialle. Minä tuen ratkaisua, jossa jäsenvaltiot yhdessä tukevat tätä hanketta. 27 jäsenmaata ja Sveitsin pitäisi löytää 1,2 miljardia euroa tätä hanketta varten. Minä tuen tätä ITER-hanke on erittäin myönteinen alete ja se voisi olla esimerkkinä ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä kävin Karlsruessa Kaite-instituutissa ja haluaisin tietää, mikä nyt on aikataulu, minkälaiset tulokset ovat. Kiitos. Cogliendo suggerimento del collega Turms, dividere... Turmesin ehdotusta noudataan otetaan kaksi ryhmää kysymyksiä niin, että saamme hyvät vastaukset. Meillä on, saamme vähän vielä tulkeita lisää aikaa. Remek Odi ja sitten vastaukset ja sitten vielä jatketaan. Ja, vielen Dank. Ähm, ich muss sagen, nur eine Vor Kiitos. Yksi huomio ennen kuin siirryn kysymyksiin. Minua hieman ihmetytti se, kun kuulin, että 2001 tehtiin päätös tästä ja sitten sitä tuettiin suurin summin ja nyt minä kuulen, että me tuimme suunnitelmaa, joka ei ollut vielä täydellinen. Tämä on mielestäni skandaalin omaista, koska monet tukivat tätä ITER-hanketta ja kysymys kuuluu, että kuinka paljon aikaa tarvitaan etukäteen ennen kuin tällaiset hankkeet sitten voidaan esittää. Eli ehkä tätä asiaa nyt pitäisi vielä hieman selvittää. No se, mikä minua nyt kiinnostaa, on se, että miksi neuvosto viime viikolla se taisi olla, ei päässyt yksimielisyyteen rahoituksesta. Minä haluaisin tietää, mitä eri kustannusskenaarioita komissio on valmistellut, mitä eri tapauksia se on ottanut huomioon ja keskusteltiinko myös siitä, että tätä siirrettäisiin, jos suunnitelmat ei vielä ole valmiita, vai ollaanko keskusteltu myös siitä, että ainoastaan osittain tuettaisiin tätä fuusiotutkimusta. Tämähän on ollut hieman ristiriitainen kysymys. Ja keskusteltiinko siitä, että hanke kokonaisuudessaan oli sellainen, että siitä voitaisiin luopua, koska kustannusten nousu tässä mittakaavassa, niin totta kai tässä täytyy pohtia sitäkin vaihtoehtoa. Miten tästä nyt jatketaan? kokoontuuko kilpailuneuvosto päättämään tästä asiasta. Ja jos kilpailuneuvosto ei kokoonnu päättämään tästä lisärahoituksesta, niin siirretäänkö tätä ITER-kysymystä kokonaan vai miten komissio nyt on ajatellut hoitaa tämän asian? Piccola confusione perché avevo dato la parola. Niin tässä vähän sekaannusta, koska aloitin puheenvuoron Rebekille. En tiedä, Menikö tämä käännöksessä väärin vai oliko oma virheeni? Držím se pouze... Puheenjohtaja, minä en tässä kommentoi mitenkään. Minä esitän vain yhden kysymyksen tai teen lyhyen huomion. Henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että ITER-hanke on sen arvoinen, että sitä tulisi tukea. Kun ihmiset kohtasivat ensimmäistä kertaa tulen, niin he olivat peloissaan, mutta kuitenkin se oli valtava askel eteenpäin. Ja ydinfuusio on erittäin houkutteleva ja olen vakuuttunut siitä, että jonain päivänä tulemme onnistumaan. Totta kai kustannukset ovat nousseet huomattavalla tavalla, mutta tämä ei ole ainoastaan EU-hanke. Tämä tietysti heijastuu myös muihin kumppaneihin, jotka ovat sitoutuneet tähän hankkeeseen. Ja totta kai tässä täytyy ottaa heidän kantansakin huomioon. Kiitos. E mancano solo due interventi. Kiitoksia. Meillä on vielä kaksi vuoropuhelua. Turmes ja Udi. Puheenvuoro katkaisi. eh, e Brezina hm? e Odi. Ja. Annamme vieraille vastausmahdollisuuden, niin sitten otamme vielä toisen kierroksen kysymyksiä. Olkaa hyvä. Pyydän lyhyyttä, mutta selkeyttä. Chi comincia? Prego. Mr. Brisco. Risposte brevi, però molto puntuali alle domande che sono state. Lyhyitä, mutta täsmällisiä vastauksia täsmällisiin kysymyksiin. Kiitoksia. So perhaps I can uh, start with a question that was just raised about... Uh, niin, liittyen tähän suunnitteluun, koneen suunnitteluun, designiin. 2001 meillä oli hyvät suunnitelmat. Se oli toimiva kokonainen kone. Ei se ollut mikään puoliksi valmis, mutta Ensin oli jotakin aukkoja vielä. Kaikki järjestelmät oli suunniteltu, mutta ennen kaikkea niiden vuorovaikutukset ja yhteydet, niin siellä oli jotakin yksityiskohtia, jotka eivät toimineet. Eli siinä mielessä tämä design ei ollut täysin valmis. Ja sitten ei oltu tehty päätöstä vielä paikasta, sitä ei oltu sopeutettu, joten edelleen työtä piti vielä tehdä tässä suhteessa. Ja sitten kolmanneksi tämä suunnitelma oli hyvä vuonna 2001, mutta oli joitakin näkökohtia oli, jotka asettivat riskejä koneen toiminnalle. Näihin kysymyksiin on puututtu, niitä on tarkasteltu uudestaan ja nyt on tehty päätöksiä, että on otettu joitakin piirteitä, uusia piirteitä mukaan, jotka poistavat nämä riskit. Eli hyvästäkin syystä nyt tämä design-suunnitelma on saatu päätökseen ja totta kai täällä on kustannusseuraamuksia. Tässäpä oikeastaan kaikki, mitä voin tähän sanoa. Yes, I can tackle the, the issue. Niin, voin kyllä puhua komission skenaariosta. Sehän käy selväksi komission tiedonannosta. Komissio haluaa rahoitussitoumuksen ennen koneen rakentamisen loppuun saattamista mennessä niin, että ei tule kriisiä, sellaista kriisiä kuin nyt on. Tämä tarkoittaa sitä, että 7,2 miljardia, kun todennäköisin kustannusarvio on, niin nämä varat täytyy turvata ainakin vuoteen 2020 asti. Tällaisia, tällaiset ovat kustannusarvot rakentamista varten. Opera, operaatiovaihetta silmällä pitäen kustannuksia ei mielestämme tarvitse nostaa. Rakentaminen, rakentamiseen tarvitaan paljon uutta materiaalia, mutta ei operaatiovaiheessa enää tarvita oikeastaan rahaa muuta kuin ylläpitoon, kunnostukseen. Sama pätee myös koneen purkamiseen lopulta. Eli budjetin pitäisi pysyä aisoissa. Muuten ennakkoarvioita ei ole tehty, koska mielestämme kaiken pitäisi pysyä nyt suunnitelmien mukaisina. Haluamme vain tämän pitkän tähtäyksen sitoumuksen vuoteen 2020 asti. Ja kun saamme sitoumuksen neuvostolta, niin siinä vaiheessa komissio tekee ehdotuksen mahdollisiksi rahoitusvaihtoehdoiksi vuosien 2013 varalle. Niiden osaltahan meillä on budjetissa selkeä ö, aukko. Aikataulut siitä eh, Meppi Metsaaros esitti kysymyksen. Aikataulu on sellainen, että tässä vaiheessa olemme, olemme rakentamisvaiheessa, rakentaminen on aloitettu. Ja nyt, tässä, nyt kun meillä on raken, siinä vaiheessa, kun rakennukset on valmiit, ovat valmiit, niin aloitamme tarjouskilpailut. Ja tarjouskilpailut jaoitellaan 12 eri osioon. Kokoonpano aloitetaan vuonna 2012, siis koneen osien kokoonpano, ja toivomme, että siinä vaiheessa, kun saadaan ensimmäinen plasma valmiiksi, niin se tapahtuu vuoteen 2019 mennessä tai vuoden 2020 alussa. Ja sitten tämä, tämä ensimmäinen reaktori, tämä deuterium-tritium-reaktori saadaan vuoteen 2020 jälkeen valmiiksi? Grazie. Tre brevi Kiitoksia. Vielä pari lyhyttä puheenvuoroa ja annan puheenvuoron kollega Odille ensin. Merci Madame la Présidente. Je voudrais euh, dire tout d'abord combien Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että Euroopan parlamenttia ei ole otettu mukaan tähän aloitusvaiheeseen, kun tässähän on kyseessä hyvin hankala asiakokonaisuus. Jäsenvaltiot ovat osaltaan olleet vastuussa, mutta minä kyllä olen sitä mieltä, että nimenomaan komissio on vastuullinen syntipukki tässä jo vuonna 2009 esitettiin teille kysymys, johon ette vastannut. Vuonna 2010 annoitte erittäin lyhyen tiedonannon, jossa ette antanut vastauksia ettekä selityksiä mihinkään. Ja nyt nähdään, mitä tapahtuu. Meillä on budjettirajoitteita ja ne menevät kaikkien muiden tieteellisten teollisten ja energiapohdintojen yläpuolelle. Se on erittäin pahoiteltava ja antaa sellaisen vaikutelman, että Euroopan unioni ei kykene pystyttämään tällaista suurta projektia, ja komissio tässä on syypäänä, eivätkä jäsenvaltiot. Sanon tämän, koska me parlamentaarikot olemme usein syyttäneet sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole kunnioittaneet omia talousarvioitaan, mutta tässä tapauksessa minusta komissionkin täytyy katsoa peiliin. Ja tässä komission tiedonannossa ei puhuta mitään tämän projektin globaalista ulottuvuudesta. Ei tämä ole mikään eurooppalainen projekti, tämä on maailmanlaajuinen globaali projekti. Ja eikö meitäkin olisi pitänyt kuulla tästä asiasta? Mikä on amerikkalaisten kanta? Minä olin viime viikolla Shanghaissa. Siellä oli tämä maailmannäyttely. Oliko maailmannäyttelyssä jonkinlainen viesti ITERistä, joka on maailmanlaajuinen näyttely. Miksi meitä ei ole kuultu? Minä olisin halunnut kyllä liittyä tähän projektiin. Minusta on todella ikävää, että näin ei tapahtunut. Minä olen pahoillani siitä, miten tämä asia kokonaisuus on edistynyt. Toivon, että komissio katsoo peiliin ja koordinaattoreiden kokouksessa haluaisimme tehdä aloitteen tästä asiasta. Parlamentti tulee tekemään aloitteen ja minä todella toivoisin, että olisimme ajan tasalla, tehtäviemme tasalla tässä erittäin tärkeässä hankkeessa. Kyllä vuonna, kyllä 2050 ihmiskunta on vielä jäljellä. Tekin varmaan olette, kun naiset elävät pidempään kuin minä. Minä en ehkä, mutta lapsenlapseni kyllä. Kyllä tämä tästä puhun seuraavana yksi kollega, Turmes ja sitten Bredzina ja sitten vielä vastaukset. Neljä hyvin täsmällistä kysymystä, joihin odotan saavani hyvin täsmälliset vastaukset. Ensinnäkin, mikä on Ranskan kontribuutio? Ranskahan on luvannut maksaa 20 prosenttia rakennuskustannuksista. Jos ajatellaan rakennuskustannuksia, sitten kun ne on arvioitu maaliskuussa 2010, niin maksaako Ranska 20 prosenttia siitä summasta? Toinen kysymys. Voitteko antaa meille jonkinlaisen analyysin per jäsenvaltio? Eli kuka maksaa ja mitä näistä ylimääräisistä kustannuksista? On kiva keskustella, mutta esim. minun jäsenvaltioni Luxemburg, Belgia ja Ranska. Me emme tiedä, että mitä teidän laskelmienne mukaan kunkin jäsenvaltion täytyy maksaa? Kolme. Kansainvälinen ulottuvuus. Obaman äh, hallitus äh, on vuoden 2011 budjetissa 18 miljoonaa dollaria Iteriä varten. Meidän laskemme mukaan tämä ei ole kolminkertainen äh, nousu, eikä vastaa sitä, mitä heidän pitäisi maksaa. Eli tässä nämä asiat eivät mallaa. Kun kuullaan, katsotaan, mitä tietoa, kun ajatellaan, että mitä meille kerrotaan siitä, mitä amerikkalaisten budjetissa lukee ja kuinka paljon kustannukset ovat oikeasti nousseet, niin ei täsmää. Ja miten te uskallatte sitoutua vuoteen 2020 saakka Ja me parlamentissa emme ole vielä edes päättäneet rahoituspuitteista vuoden 2013 jälkeen. Eli se, mitä te teette, niin mitä te oikein teette? Yritättekö te tässä jo ennalta kaapata itsellenne useita miljoonia rahoituspuitteista? Brezina, prego. Seuraavana Brezina. Todella lyhyesti. Ja bych chtěl podpořit eh, tento projekt. Haluaisin tukea tätä hanketta. Meillä on paljon toivoa asetettu tähän hankkeeseen. Meidän on haettava ratkaisuja tulevaisuutta varten. Haluaisin vain todeta, että tällä hetkellä meillä on tavoitteita. Ja meidän vihreät kollegamme ovat sitä mieltä, että tämä sektori on jotenkin vaarallinen siinä tapauksessa, että ydinfuusio menee eteenpäin. Vihreät uskovat, että tähän liittyy uhkia ja vaaria. Siellä on tiettyä hermostuneisuutta, joka ei oikeastaan yllätä minua. Minulla on kysymys, johon ette ehkä osaa vastata, koska olemme kesken työn vielä, mutta kun ajatellaan tätä laajuutta, kustannuksia, tutkimusta, ette, ette ehkä voi tietää oikeita vastauksia, mutta haluaisin vain esittää tämän kysymyksen. Teette yhteistyötä Venäjän kanssa, italialaisen hankkeen kanssa. Sitten pitäisi kutsua Igniteriksi tietojemme mukaan. Millaisena näette tulevaisuuden näkymät, kuinka laserreaktion kanssa saataisiin fuusio aikaan? Herra Remek ei aikaisemmin saanut vastausta. Haluaisin kiittää vielä tulkkeja niin että he voivat jäädä tänne niin pitkäksi aikaan kuin voivat. Muussa tapauksessa jatkamme ilman tulkkausta. Spočívala v tom, jaký podíl e, zvýšených... Niin haluaisin tietää, millä, missä määrin muut osapuolet osallistuvat kustannusten nousuun? Osallistuvatko hekin vai onko EU ainoa, joka maksaa myös muiden osapuolten lisäkustannukset? risposta a tutti? A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, eh, va bene. Uh, I'll, I'll speak in English. Let me first... Niin, ensinnäkin puhuisin tästä kansainvälisestä kysymyksestä, koska monet teistä olette siitä esittäneet kysymyksen. Ensinnäkin on ymmärrettävä se asia, että sopimuksessa sanotaan, että kunkin kansainvälisen kumppanin, joka osallistuu, osallistuu välinekontribuutioin. Eli kaikkien täytyy projektiin tuoda tietty määrä komponentteja, riippumatta siitä, mikä niiden hinta on. Eli jos kustannukset nousevat, vaikkapa Euroopan kontribuution osalta, niin se ei ole muiden ongelma. Jokaisen täytyy kantaa jokin komponentti tähän kekoon, ja vuonna 2001 nämä kaikki komponentit on arvioitu saman hintaisiksi. Mutta no, me edelleenkin tuomme 45 prosentin korran tähän kekoon ja muut sitten omat osuutensa koko tämän koneiston kustannuksista. Nämä kustannukset arvioitiin siis ihan alussa. Jos kustannukset ovat nyt kunkin osalta eri tavalla kehittyneet, niin se on kunkin kontribuoijan ongelma. Tarkoittaa sitä, että jos meillä nyt Euroopassa on ongelma, niin se on meidän ongelmamme. Se ei ole muiden ongelma. Muilla tulee olemaan sitten omien komponenttiensa kanssa ehkä ongelmia, mutta ei meidän. Ja sanonpa vielä sen, että rakennukset maksoivat alussa 550 miljoonaa, se oli arvio. Nyt kustannukset ovat moninkertaiset. Nyt ollaan 1,4 miljardin, 1,34 miljardin tasolla, ja tämän myös asiantuntijat ovat tunnustaneet jäsenvaltioissa. Muut eivät tietenkään halua ö, osallistua Euroopan kustannus korotuksiin. No, kaikilla muillakin on tietysti kustannukset nousseet, mutta heidän kontribuutioidensa taso on siis paljon korkeampi kuin aiemmin. Eli meidän täytyy pitää huoli omasta osuudestamme ja olemme vasta tarinamme alussa. Emme tietenkään ää, aio enempää maksaa, mutta meidän täytyy nyt tässä vaiheessa maksaa rakennukset. Ja rakennukset ovat meidän vastuullamme. Kansainväliset kumppanit ovat hekin joutuneet maksamaan enemmän. Tässä vaiheessa Eli me emme kuitenkaan voi tehdä mitään ennen kuin meillä on sitoumus ja ennen kuin baseline-sopimukset on hyväksytty. Sitä ennen... Kato. Te, Turmes, sanoitte, että tämä usa kontribuutio ei riitä. Ai niin, entäpä sitten Ranska? Niin, jos sallitte, niin kertoisin teille tästä ö, kansainvälisestä ulottuvuudesta. Nyt näyttää siltä, että tulkkauspalvelut päättyvät tähän, ikävä kyllä. Um, contribution for, they have budgeted for their contribution 2.2 billion dollars for the whole uh, construction. That's their share. I don't know how they have calculated. Uh, as I said, we have nothing to do with this